Hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. Istuutukaapa ja tervetuloa. Thank you for being here, first notice. Kiitos, että olette täällä. Tässä ylimääräisessä kokouksessa meillä on ylimääräinen tapaaminen. Täysin viikolla Strasburgissa maanantai-iltana. Aika kova palaa. Workload, please. Työtä riittää. Tulkaa nyt hiljaa saliin, koska yritämme tässä aloitella. Meillä on tiivis esityslista edessä. Kaksi. Aika tärkeä asia, jotka on käytävä läpi. Mutta ensin aloitetaan hyväksymällä esityslista, ettei aikaa menetetä sen enempää, niin jos ei kukaan vastustakaan, niin luonnos on hyväksytty. Ja sitten ilmoitukset. Ensinnäkin kielijärjestelystä. Kaikki kielet ovat käytössä paitsi iiri, kroatia, malta, jotka vain passiivisesti. <clears throat> Mutta sitten tärkein kohta, ensimmäinen niistä, näin myöhäisenä ajankohtana valiokunnassamme – on rakenteellinen vuoropuhelu komission varapuheenjohtaja Margaret Schinasin kanssa. Hän on vastuussa eurooppalaisen elämäntavan edistämisestä. Ensinnäkin tervetuloa. On kunnia saada teidät tänne. Ja kunnia varsinkin, että tämä on nyt ensimmäinen mahdollisuus käydä keskustelua teidän kanssanne. Sen jälkeen, kun teidät on vahvistettu komission jäseneksi, onnea ja menestystä kun on nyt haastavat ajat edessä. Ja toivottavasti voimme jatkaa läheistä yhteistyötä näissä tärkeissä asioissa, jotka kuuluvat teidän valtavan salkkuunne, varsinkin liittyen turvapaikko- ja maahanmuutto. Mukaan lukien myös osallistaminen, kotouttaminen, jotka meidän mielestämme varmasti ymmärrätte, ovat myös eurooppalaisen elämäntavan edistämistä, kuten myös sisäinen turvallisuus ja Schengenin tulevaisuus. Tässä ensimmäisessä rakenteellisessa vuoropuhelussa me aiomme nyt panna pohjat tulevalle keskusteluun perinteelle LIPE-jäsenten valioiden jäsenten kanssa. On nyt hauska kuulla teiltä ensikäden tietoina teidän tärkeimmistä painopisteistänne ensimmäisenä kuukausinanne kaudellanne, mukaan lukien turvapaikka- ja muuttoliikesopimus, josta on ilmoitettu ymmärtääksemme. Se on tavallaan jo käynnistetty yhdessä komission jäsen Johanssonin kanssa. Hänen kanssa keskusteltiinkin hiljattain. Viime viikolla kuulimme komission jäsen Johanssonilta, että toivottavasti sen puolelta voidaan sitten jatkaa. Koordinaattori kuitenkin sopineet, että kirjan muodossa me aiomme osallistua tähän prosessiin, kun keskustelemme turvapaikka- ja muuttoliikesopimuksesta. Sen pitäisi valmistua lomien jälkeen. Turvallisuudesta ottaisin esille sen, että me odotamme mielenkiinnolla nyt komission suunnitelmista, jotka koskevat EUn sisäisen turvallisuuden strategiaan. Siitä keskustellaan Libessä alkuvuodesta. Eli ensin kuullamme varapuheenjohtajalta 15 minuutin verran. Ja sitten meillä on tilaisuus käydä keskustelua. Ensin perinteisen tapaan koordinaattorit, sitten muut, jotka haluavat. Muistuttaisin teille, että tässä ensimmäisessä osassa keskustelua on puoli kahdeksasta, kun ollaan nyt aloitettu yhdeksään, kello yhdeksään, koska siitä sitten eteenpäin me keski, keski, keskitymme Sinakin jälkeen komission jäsen Reinders ja Suomen puheenjohtajan edustajan Rouva Tuppurainen, jotka kertovat meille oikeusvaltioperiaatteen asioista Puolasta, Unkarista ja Maltasta. Pitäkää mielessä, koska tämä on nyt ensimmäinen puolitoista tuntinen. Olkaa hyvä. Thank you, thank you, President Lopez. Kiitos puheenjohtaja Lopez Aguilar. Hyvät edustajat, kiitos siitä, että pääsin tänne ennen joululomaa tällaisena päivänä, kun teillä on erityisen kiireistä. Viimeksi tapasimme kolmas lokakuuta minun kuulumisessani, kun minun nimityksen vahvistettiin. Tuolloin puhuttiin lähinnä siitä, mitä oli tarkoitus tehdä ja nyt palaan tänne taas ensimmäistä kertaa luoksenne ja tarkoituksena on alkaa puhua toimista tai siitä, miten näihin, näiden toimien suuntaan voidaan mennä. Kuten tuolloin sanoin, sanon nytkin, että on tärkeää, että voidaan käydä säännöllistä avointa vuoropuhelua Liben kanssa. Tämä on todella keskeistä. Tänä iltana aion mainita kolme asiakokonaisuutta. Ensinnäkin muuttoliikkeen turva, turvapaikka-asiat ja sitten toisaalta nämä muut osiot, jotka eivät niinkään liity libeen. Jos lähdetään liikkeelle muuttoliikkeestä, niin tiedän, että te olette täällä kovin asiantuntevia. Eurooppa on jo tehnyt paljon, mutta muuttoliike asioissa, mutta kaikkea ei ole vielä tehty. Voitte varmasti olla kanssani samaa mieltä siitä, että nyt tarvitaan muutosta. Puheenjohtaja van der Leyen antoi tehtäväkseni tämän uuden turvapaikka- ja maahanmuuttosopimuksen koordinoinnin on myönnettävä, että se on viimeinen puuttuva linkki tässä kattavassa palapelissä, joka olisi kattava muuttoliikepolitiikka. Kun puhutaan sopimuksesta, niin se kuulostaa hienolta sanalta, eli se kaipaa nyt sisältöä. Aina kun hienoja sanoja käytetään, niin pitää merkitä jotain. Meidän on saatava aikaiseksi uusi konsensus, miten yhteisesti voidaan hallinnoida ja muokata muuttoliiketodellisuuksia. Ja sopimuksen avulla on myös voitava vakuuttaa ihmiset siitä, että EU pystyy todellakin toimimaan tässä asiassa. Se vaikuttaa meidän toimintatapaamme ympäri mantereen ja politiikkamme myös. Eli ensimmäinen askel tämän sopimuksen suuntaan on kuunteleminen ja näin alamme tehdä komission jäsen Johanssonin kanssa. Lähdemme liikkeelle Atenasta, menimme Berliinaan, Berliiniin, Pariisiin, ensi torstaina Budapestissa ja sitten jatkamme pääkaupunkikierrosta tämä kuunteluharjoitus on myös tähän teidän valiokuntanne kuulemisen liittyvä. Tämä, nämä ensimmäiset yhteydenotot ovat antaneet tietyn mielikuvan, millä on myös käynyt toinen ja kolmas joulukuuta useaseen neuvostossa ministerien kanssa keskustelua. Ja näistä sain aika kannustavia tuntemuksia. Nyt ollaan yleisesti sitä mieltä, että me emme voi enää uudelleen epäonnistua. Epäonnistuminen ei ole olemassa oleva vaihtoehto. Ja näistä alkukontakteista saimme sellaisen mielikuvan, että ollaan samanmielisiä kahdesta peruskäsitteestä ja ajatuksesta, eli tarvitaan kattava sopimus, sopimuksen oltava kattava ja toisaalta ei päästä pitkällekään, jos ei pystytä tasapainottamaan yhteisvastuuta ja vastuullisuutta. Tiedämme, että tämä ei ole kovinkaan helppo vaihe. Nyt on vaikea puhua tarkasta sopimuksen rakenteesta ja sisällöstä, mutta voin varmasti kertoa kuitenkin tämän vaiheisista Eh, ajatuksistamme ja peruselementeistä, joihin tämä sitten pohjautuu. Ensinnäkin me tarvitsemme eh, sellaisen lähestymistavan, jossa katsotaan tätä koko reittiä. Eli on varmistettava, että maahanmuuton sisäiset ja ulkoistulottuvuudet on huomioitava samanaikaisesti eikä erikseen. Uusi sopimus tarkoittaa sitä, että ulkoraja valvontaa on vahvistettava niin paljon, että pystytään sen kautta tukemaan vapaan liikkuuden aluetta. Ja tätä varten pitäisi saada eh, rajavartiosto ja merivartiosto asetus operatiiviseksi pitää ryhtyä toimiin eh, ihmissalakuljettaja vastaan. He käyttävät ihmisiä hyväksi ja saavat sitä voittoa. Tämä tarkoittaa myös, että me tarvitsemme hyvän palautusjärjestelmän niille, joilla ei ole oikeutta jäädä alueellemme. Ja tämä tarkoittaa myös, että tarvitaan sellaisia turvapaikkamenettelyitä, jotka ovat tehokkaampia ja mm, selkeämpiä, jotta voidaan myös toissijaisen liikkuvuuteen uskottavasti puuttua. Schengenin ja turvapaikka-asioiden välinen linkki on myös selvä on puututtava ensin turvapaikkajärjestelyn puutteisiin, jotta voidaan saada uudelleen aikaisiksi luottamusta ja voidaan saada Schengen-alue taas normaalisti toimivaksi. Meidän on myös sovittava eh, laillista reiteistä Eurooppaan niin, että työmarkkinat ja teollisuus saa osaava henkilöstöä. Pitää lähteä liikkeelle eh, pilottihankkeista ja myöntistä kokemuksista, joita on tähän asti saatu. Ja lopuksi olisi myös tärkeää saada kattavia kumppanuuksia lähtö- ja kauttakulkumaiden kanssa niin, että otetaan käyttöön kaikki se, mitä meillä on, ei ainoastaan raha ja investointi, vaan myös kauppa, viisumit, liikkuvis, Erasmus-stipendit, kaikki se, mitä EU voi tarjota osana sellaista kumppanuutta, joka hyödyttää kaikkia kumppanuus- ja kauttakulkumaiden kanssa. Viime viikolla kävimme myös Turkissa. Turkki on avainkumppani, se on strategisesti tärkeä ja se on tärkeä tekijä eh, jatkuvasti muuttuvalla alueella ja siellä on lähes neljä miljoonaa pakolaista. Mikään maailman maa ei pysty ottamaan suurempaa pakolaismäärä vastaa kuin mitä Turkissa tänä päivänä on. Korostimme EUn Turkin eh, kannan merkittävyyttä ja me nyt oikea-aikaisesti toimimme, jotta voidaan varmistaa, että 6 miljoonaa, miljardia euroa mm, tästä mm, EU-rahastosta on nyt sidottu ja on ymmärrettävä, että EU-Turkin suhteet ovat vaikeassa tilanteessa ja tähän liittyen muuttoliike on sellainen asia, josta Turkin ja EU on ollut jatkossakin rakentavasti yhteydessä, niin kuin ministerit ovat täällä toistaisesti sanoneet. Ja nyt menisin sitten turvallisuusasioihin. Minä lokakuussa teidän edessänne sitoudun siihen, että me asetamme etusijalle sekä perinteiset että uudenaikaiset uhat ja olen tähän yhä sitoutunut. Ensi vuonna me aiomme esittää uutta sisäisen turvallisuuden strategiaa, jossa puututaan sellaisiin aloihin, jotka ovat rajat ylittäviä. Terrorismi, järjestäytynyt rikollisuus, kyberrikollisuus, eh, laintäytäntöönpano, mm, koordinoinnin parantaminen ja tietoaukkojen täyttäminen. Ja Euroopan mandaatti liittyy myös tähän ja niin me paneutua. Ja haluaisin vielä toistaa, että nyt tarvitaan nopeaa toimintaa, jotta sisältö ei online-ympäristössä e, leviäisi. Näin voidaan pysäyttää ääriliikkeiden eteäminen. Strategiassa on myös toimia vakavaa järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan, on huomioitava se, miten tekniikan kehitys on muuttanut toimia. Ja kun kyberrikollisuutta torjutaan, kiinnämme erityisesti huomiota siihen, miten voidaan suojata kaikkein haavoittuvimpia kansalaisia. Lasten eh, online-seksuaalinen hyväksikäyttö on kasvanut eksponentiaalisesti ja me aiomme tähän päättävästi paneutua. Turvallisuusuhkien jatkuva muuttuminen vaatii sitä, että on läpi leikkaava näkökulma, ei vain sisäasiaista lähte, liikkeelle lähtevä. Ja jos ajatellaan eri poliitikon turvallisuusaspekteja, eli energiaa, rahoituspalveluita e, ja terveysasioita. Ja tähän liittyen on selkeästi lisää arvoa tämän varapuheenjohtajan portfoliosta ja aiomme jatkossakin vastata hyber, kyberuhkiin. Aiomme jatkossakin parantaa yhteen toimivuutta tietojärjestelmiemme välillä ja aiomme kehittää kunnon lähestymistavan, joka koskee viidennen sukupolven eh, verkkoja, jotka ovat todella eurooppalaisia. Tässä on biljoonia yhteen linkitettyjä järjestelmiä, joissa on tärkeää tietoa ja siksi on tärkeää, että Euroopassa voidaan kyberturvallisuus varmistaa ja näiden 5G-verkkojen kestävyys digitaali infrastruktuurin eh, suojaaminen liittyy fyysisen infrastruktuurin suojaamiseen. Lähdemme liikkeelle joustavasta riskipohjaista lähestymistavasta niin, että voidaan vastata kaikenlaisiin uhkiin, eh, lennokoista alkaen, insider-uhkiin ja pitää paremmin huomioida se, miten tärkeät palvelut linkittyvät töisiinsä. Haluaisin vielä toistaa, mihin sitouduin lokakuussa Eli ihan kaikki tulevista turvallisuusehdotuksistamme huomioivat perusoikeudet myös henkilötiedon suojan. Tämä on minun sitoumukseni perusoikeuksia ei laiteta sitten jälkikäteen jotenkin sinne turvallisuustyöhön mukaan, vaan se on todellakin mukana, kun ovi avataan turvallisuustyöhön päin. Me emme aio antaa periksi turvallisuudesta ja myös arvoistamme. Hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat ja ystävät. Minä olen nyt kymmenen päivää tätä työtä tehnyt ja ihan ensimmäisestä päivästä alkaen, kun lähdin liikkeelle ihmiskeskeisestä mm, asia- tai tehtävä salkustani, niin oli kovin selvää, että minun työhöni liittyy LIBE-asioita, mutta tämän lisäksi on muitakin työmaita, joihin pitäisi puuttua muiden komissiosenten kanssa, siis niiden lisäksi, jotka olen jo maininnut. Ja haluaisin vahvistaa, että Stella Kirjakirisen kanssa teemme yhteistyötä eh, syöpäohjelman osalta. Maria Gabrielin kanssa taas aiomme esittää toimia, joilla voidaan eh, Euroopan koulutusalue toteuttaa 25 vuoteen mennessä. Nikola Schmidtin kanssa me päivitämme osaamisagendaa ja mm, annamme tukea sille, että ihmiset Eh, uudelleen koulutetaan ja heidän koulutustaan parannetaan, osaamistaan parannetaan. Minä haluan yhdistää nämä kaikki elementit ja minusta on tärkeää se, että voidaan eh, kutoa yhdeksi ainoaksi eh, kankaaksi kaikki se, mitä tarvitaan tulevaisuudessa, eli suoja, turvallisuus, osaaminen, kapasiteetti tulla toimeen, kun ympäristö hyvin nopeasti muuttuu. Sanomattakin on selvää, että me aiomme tehdä erityisiä ehdotuksia koskien kolmansien maiden kansalaisten kotiuttamista ja mukaan ottamista. He ovat uusia eurooppalaisia, jotka ovat kanssamme nyt tulevina vuosina. Meidän pitää suojata heitä antaa heille samanlainen pääsy kaikkialle kuin ihan samalla lailla kuin omille kansalaisillemme. Seuraavien kuukausien aikana aion paremmin eh, miettiä, miten kiteyttää ja tehdä operatiivisiksi nämä eri eh, työsarat ja aion varmistaa, että ne täydentävät ja vahvistavat toisiaan. Tarkoituksena on saada vahvempi, mm, mm, mukaan ottavampi ja kestävämpi Euroopan yhteiskunta. Haluan, että te annatte myös oman panoksenne tämän tien joka vaiheessa. Lähdetään liikkeelle tämän päivän tai tämän illan keskustelusta. Kiitos. Kiitoksia kovasti Hinas. Ja no nyt välittömästi keskustelun. Ensin koordinaattori tavalliseen tapaan Rova Metsola kansanpuolueesta. Sitten ehdottaisin muille kysymyks- tilaisuus myös, jos jolta on, mutta nostakaa korttia, että voidaan kirjata ylös ja pannaan kaikki jonoon. Rouva Metsola, olkaa hyvä. Chair and, and... Kiitoksia herra puheenjohtaja. Kiitoksia arvoisa varaa puheenjohtaja siitä, että olitte lokakuussa ja nyt täällä meidän riveissämme mukana. Tämä osoittaa, että teillä on laaja salku. Kyse on eurooppalaisen elämäntavan edistämisestä alkuun. Muutama sananen turvallisuudesta ja sitten Turkista. Niin, turvallisuusunionin loppuun saattaminen. Silloin kun kysymys on online-maailman terroristisen sisällön kitkemisestä, niin voisitteko kertoa suunnitelmistanne enemmän? Miten tätä rikollisuutta vastaan on tarkoitus taistella, kunhan lainsäädäntöprosessi on käyty läpi? Ja kun tästä puhutaan, niin meidän pitää aina muistaa, miten arkaluonteinen kysymys tämä on. Kyse on kansallisesta turvallisuudesta, kansallisista toimivaltuuksista, mutta mitä me voisimme tehdä, jotta nopeammin, paremmin ja tehokkaammin voisimme tietoja vaihtaa ja tiedustelutietoja vaihtaa rajat ylittävästi? Ja miten tähän vaikuttaa yhdistyneen kuningaskunnan ero Euroopan unionista ensi kuun lopussa? Niin, tapasitte Erdoganin jokonen ku... muutama päivä sitten taistelut keskeytyivät, muut, tai siis henkilöiden liikkumiset keskeytyivät, mutta heti kun poistuitte Turkista, niin tilanne muuttui taas päinvastaiseksi. Onko tämä jonkinlainen viesti Erdoganilta, ja jos kyllä, niin mitenkäs Euroopan pitäisi tähän viestiin reagoida? Kiitos. Zippel SD. Kiitoksia kovasti ja kiitos herra Skiras, että täällä olette. Kuuntelin tarkkaan teitä, enkä nyt odottanut mitään ihmettäkään, mutta totta puhuen kun te puhuitte turvallisuudesta ja muuttoliikkeestä, niin en ole kuullut mitään uutta juurikaan. Hauskaa, että puhuitte kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta, kun parlamentti on päättänyt jo siitä. Viime kaudella selvästi me puhuimme myös turvapaikkamenettelystä, laillisesta maahanmuutosta, mutta niin, että siellä ovat myös alkuperämaat mukana, jotta he voivat ajaa omia etujaan että voivat ilmoittaa kansalaisille paremmin, mitä mahdollisuuksia heillä on tai ei ole. Puhuitte selvästi myös oikeudellisista väylistä niin, että voidaan huomioida paremmin työllisyysnäkökohdat. En ole kuullut teidän puhuvan myös laillisista väylistä ihmisille, jotka tarvitsevat suojelua. Ehkä voin sitten siitä sanoa muutaman sanan. Ja sitten vielä näistä laillisista maahanmuuttoväylistä, kun pidetään mielessä keskustelun jumiutuminen sinisestä kortista, niin onko mitään ajatuksia tullut, miten siitä päästäisiin eteenpäin keskustelussa? Olen samaa mieltä myös kanssanne, että palauttamiset aina osa, olla osa myös meidän turvapaikkajärjestelmäämme, mutta palauttaminen on turvapaikkamenettelyn loppupiste. Ensin täytyy taata kunnon menettelyt. Haluaisinkin tietää, miten ai voitte sen taata. Ja kun meillä on myös uusia ajatuksia, uusia vanhoja ajatuksia, päivällisiä asiakirjoja, myös Saksan hallitukselta on tullut sellainen, missä puhutaan eräänlaisesta kauttakulkualueesta ulkorajoilla. Ja nyt haluaisin kuulla vähän enemmän, mitä te tarkkaan ottaen kuvittelitte sen olevan, miten se pitäisi järjestää. Mainitsitte myös, että ehkä saattaa olla muitakin, ei ole juurikaan niitä maita, jotka ovat Turkin äh, lailla ottanut niin paljon vastaan, se ei pidä paikkaansa. Jos ajatellaan kansalaisten määrään verrattuna, niin Libanon on tainnut ottanut vielä enemmän maahanmuuttajia maahansa. On paljon afrikkalaisia maita, jotka nyt isännöivät valtavaa määrää pakolaisia enemmän kuin Turkki ei pitäisi valehdella siis. Ja sitten vielä turvallisuudesta. Turvallisuus on tärkeää meille kaikille kansalaisille, kun puhutaan verkkorikollisuudesta, niin olen todella kyllästynyt, kun aina kuulee, että verkkorikollisuus on niin kauhean tärkeää tästä torjuta, koska on kyse lasten seksuaalista hyväksikäytöstä. Totta kai se on rikos, jota ei koskaan voi hyväksyä, mutta todelliset hyväksikäytöt tapahtuvat todellisessa elämässä. sitä ei pidä unohtaa. Eli pitäisi sitäkin tutkia. Poliisitutkinta on kuitenkin vasta viime piste. Olen pahoillani puheenjohtaja. Meidän täytyy paremmin saada tutkintaa ja jopa ennaltaehkäisyä todellisessa elämässä, eikä tätä pitää ottaa esimerkkinä, että voidaan sitä käyttää verukkeena puuttua ihmisten yksityiselämään. Jos on vielä muistutettava, että aina kun puheenvuoron saa, niin pitää muistaa, että ainakin täällä on vielä parikymmentä, jotka haluavat puhua. Jos halutaan se onnistua tässä ajassa, kun puolitoista tuntia on varattu tähän varten, niin yritetään nyt pidättäytyä. No, mahdollisimman tiiviitä ja ytimekkäitä kysymyksiä, mahdollisimman nopeasti. Koordinaattorille kaksi minuuttia ja muille minuutti. Se on ihan kohtuullinen tapa saada teidät kaikki mukaan. Rova Interfeld, uudistuva Eurooppa. Kiitoksia herra Poineta. Tervetuloa arvoisa komission jäsen. Olette ensimmäistä kertaa täällä vieraana. Yritänpä siis sitä asiaa niin lyhyesti ja ytimekkäästi. Mitä tulee turvallisuusstrategiaan, niin haluaisin lausua muutaman sanan tästä varsinaisesta viestistä. Minneinenä vuosina, jopa vuosikymmeninä, lähestymistapa on ollut hyvin sekava. Unionin komissio on esittänyt ehdotusta ehdotuksen perään ilman sen kummempaa arviointia tuloksista ja ehdottaisinkin, ettemme hyväksy sellaista näin jatkossa. Me emme käsittele mitään ehdotuksia, mikäli vaikutusanalyysi ei ole työstetty. Täytäntöönpano on naurettavaa, arviointia siitä ei voi puhuakaan, ja kuten olemme ounastelleetkin, niin lainsäädäntöehdotuksia kyllä satelee ja sopimuksia kylvätään vaikka ja kuinka paljon, mutta tuomioistuimessa ne on lytätty. Aiotteko parantaa tapanne? Ja sitten, mitä tulee turvallisuuteen, niin aioitte keskustella juuri rajat ylittävistä kysymyksistä, mutta jos katsotte päivän polttavinta ongelmaa, niin sehän liittyy kotiväkivaltaan. 2,5-3 tuhatta naista vuosittain kuolee kotiväkivallan seurauksiin. En ole nähnyt ensimmäistäkään mielenosoitusta tai strategiaa, jossa olisi rahaa miljoonittain tai miljardittain henkien pelastamiseksi. Jos haluatte se pelastaa ihmishenkiä, niin tähän kannattaisi panostaa. Mitä sanotte siitä? Ja sitten maahanmuuttosopimus. Te ja komission jäsen Johansson kierrätte jäsenvaltiota ja kuuntelette. No hieno asia, mutta Euroopan parlamentti on lainsäätäjä. Meillä on kanta, me olemme hyvässä uskossa neuvotelleet neuvoston kanssa ja nyt Neuvosto ilmoittaakin yksi kaksi yllättäen, että emmepä oikeastaan tiedäkään, että haluammeko jotain tällaista. Ja te lähdette kuuntelemaan pääkaupunkien näkemystä. No miksi ette kuuntele lainsäätäjiä, mitä on saatu aikaiseksi? Lainsäädäntötyö, jota on jo tehty satojen ja miljoonien eurooppalaisten tukemana, heitetään roskakoriin. Sitä emme hyväksy, emme ikinä. Ja sitten lopuksi vielä seuraavaa. Te vastaatte, että enää eurooppalaisen elämäntavan suojelusta, vaan sen edistämisestä. No, olettekin iloinen tästä kommentista. No, te olette ikään kuin elämäntapa coachi Euroopan unionissa. No, miten aiotte suojella meitä sisäisiltä uhilta, jotka kohdistuvat eurooppalaiseen elämäntapaan eli perustamissopimuksen kakkosartiklassa mainittuihin eurooppalaisiin arvoihin liittyviin uhkiin. Miten puututte niihin? Ja sitten vihreistä. Thank you. I would also like to congratulate... Kiitos. Minäkin haluaisin onnitella komissiosin Skinasia. Hän on ensimmäistä kertaa täällä nimityksen jälkeen. Haluaisin korostaa sitä, että tässä eh, edustaja Entveltin viesti on todella merkitään, että pitää toimia toimilten välisten sopimusten pohjalta, pitää tehdä arviointi, vaikutusarviointi silloin, kun tietty lainsäädäntö tärkeällä tavalla vaikuttaa ja pitää myös noudattaa sitä velvollisuutta, että pitää tehdä arviointiraportteja mm, liittyen siihen, mitä meidän sopimuksessa me sanotaan. Voikohan Eh, komissiosin siis Skinas tähän tänä iltana sitoutua. Meillä on turvapaikkaa asioihin liittyvä kysymys. Skinas eh, haluaa Johanssonin kanssa ja jäsenvaltioiden kanssa päästä yhteisymmärrykseen turvapaikka-asiasta. Minä yllätyin siitä, ei että ensimmäinen käyntikohde oli Turkin, anteeksi, Kreikan saari, mutta toinen kohde oli Turkki eikä eurooppalainen pääkaupunki. Tietysti moni syyrialainen pakolainen on Turkin isännöinnistä riippuvainen, heidän maansa on tuhottu ja kun eh, Assad on taas päässyt eh, vahvasti valtaan, moni ihminen pelkää palaamista ja hänen kostoaan. Ja kaikkien tiedämme, että Erdogan on uhannut puolitoista miljoonaa syyrialaista pakolaista, että heidät eh, vietäisiin Eh, koillis Syyrian, jossa on eh, tällainen puskorialue, niin tämä on tällainen ongelma näille syyrialaisille pakolaisille. Eli milloin on ihan käytännön kysymys, mitä te sovitte Erdoganin kanssa? Ovatko nämä puskurialueet mielestäni sellaisia alueita, joiden syyrialaiset voidaan turvallisesti palauttaa? Voitteko eh, taata, että voi Syyrian ei näitä pakolaisia palauteta ja minkälaisia seurauksia on EU- ja Turkin välisessä sopimuksessa, jos Erdogan alkaa näin toimia ja miten komissio aikoo seurata sitä, minkälaisia ihmisoikeusvaikutuksia on näiden maiden kanssa ja kansainvälisiä kumppanuksia. Kiitos. Kiitos Ide. Edustaja Tardino. Grazie, kiitos puheenjohtaja, kiitos komission jäsen. Komission jäsen hiljattain te kävitte Turkissa komission jäsen Johanssonin kanssa ja halusitte korostaa, että tämä tilais, oli tilaisuus osoittaa, että Euroopan unioni pitää Turkkia ikään kuin tar- strategisena kumppanina, jonka kanssa pitää yhteistyötä tehdä. Kun myös ajatellaan, että se on ehdokas, me olemme kuitenkin sitä mieltä, että jälleen kerran kuinka monta kertaa Eurooppa on ollut Erdoganin rinnalla ja jatkuvasti haluaa vain rahaa lisää kansalaisten taskusta. Ja siellä on haluttu mukaan maahanmuuttovirtoja vain järjestellä sopimuksen pohjalta. Kuinka paljon on Turkin kautta tullut myös laittomasti? Ja se on kuitenkin nyt osoittautunut huono sopimuksessa, kun on luvannut avata rajansa. Voisitko se, että estettäisiin tämä virta? Kaiken, kaiken kaikkiaan yli 5 miljardia euroa on annettu. ja vaikuttaa siltä, että tässä ei ole kuitenkaan tämä eurooppalaisen elämäntavan suojelussa Sitten mitä tulee tähän sopimukseen, jonka keväällä esitette, sielläkin on todettu, että eurooppalainen politiikka on epäonnistunut Dublinin osalta. Vaikuttaa siltä, että tämä on nyt ilmiselvää. Siksi kysyisin, mitä aiotte tehdä keväällä siihen asti. Voitteko todellakin tehdä ehdotuksen, joka ratkaisisi ongelman, kun tänä päivänä ei ole mitään saatu tietoa? Vielä lopuksi miten voitaisiin tehdä vielä niin, että voitaisiin saa paremmin päästä tästä pattitilanteesta, joka meillä on viime vuosina ollut. Ja sitten vielä rahoituksesta. Me olemme pyytäneet, että komission jäsen toimittaisi myös tietoja parlamentille, yksityiskohtaisia tietoja, miten eurooppalaisia varoja annetaan kansalaisjärjestöille, varsinkin jotka ovat välimerellä työssä. Ei ole vastausta tullut, onko teillä? Puhuja Grazie, presidente. Kiitos, puheenjohtaja. Komission jäsen Kiinassa ensinnäkin toivotan onnea menestystä. Todennäköisesti te olette se osa komissiota, joka varmasti joutuu vastaamaan suurimpiin toiveisiin ja odotuksiin, ei niinkään muodollisesti, vaan sisällöllisesti ilmeisesti, kun tässä on yksi sana korvattu yhdellä toisella teidän salkkunne otsikossa, niin että voidaan jotenkin sitten luopua tästä eurooppalaisen elämän suojelusta, kun ikään kuin sillä olisi sivun merkitys, joka olisi ollut aggressiivinen, jopa militaristinen, fasistinenkin ikään kuin kun jos suojelee meidän eläm- kulttuuriamme, elä, tapaamme elää, arvoja ja perintöä, ikään kuin se olisi hyökkäys jotain muuta kohtaan. Minusta se vaikuttaa hulluudelta, mutta se on vain minun mielipiteeni kuitenkin, kun ei enää ole kyse suojelusta, vaan edistämisestä. Haluaisin tietää, miten se muuta teidän toimintaanne. Toivottavasti älkää nyt väittäkö, ei se millä tavalla muuta, koska täytyy muistuttaa, että kun teille tukea annettiin joiltakin parlamentin ryhmiltä, niin nimenomaan siitä syystä, että tässä muutettiin otsikkoa. Kuitenkin on edelleen epäily olemassa, mikä on toimivaltaan, varsinkin maahanmuutossa. En ole oikein ymmärtänyt vielä, miten tässä on toimivalta jaettu teidän ja komission jäsen Johanssonin välillä maahanmuuttoasioissa. Varmasti olette samaa mieltä minun kanssani, että laillinen maahanmuutto, joka on turvallista, niin se on varmasti tämän laittoman maahanmuuton ensimmäinen uhri. Mutta totta kai pitäisi laitonta maahanmuuttoa torjua. Ja tässä viittaan vielä taloudellisiin maahanmuuttajiin, joka on kiperä ongelma. No, Turkista en sen enempää, vaikka siinä ehkä en näitä puukkua haavassa halua kääntää sen enempää. Vaikuttaa siltä, että tämä vierailu Turkissa oli alistumisen merkki tällaiselle komppanille, joka on aika vähän luotettava, mutta hyvin aggressiivinen. Thank you, grazie. Kiitoksia kovasti. Ja nyt Guesta Cornelia Ernst. Ja, um, hallo. Niin, hei. Haluan käyttää täällä äidinkieltäni. No niin. Kollega Skinas, totesitte, että aiotte komission jäsenen Johanssonin kanssa koordinoida sisäisen turvallisuuden strategia ja tätä sopimusta. Mitä aiotte koordinoida? Tarkoittaako se sitä, että käydään visiteeraamassa eri jäsenvaltioissa, pääkaupungeissa ja sitten otetaanko Puolassa ja jossain muualla vielä pari kolme turvapaikanhakijaa lisää vastaan? Miten aiotte toimia parlamentin suuntaan? Kaksi kolmas osa meistä esitti progressiivisen Dublin-järjestelmän uudistamishankkeen. Tämä oli melko lailla progressiivinen ehdotus, joka auttaisi myöskin pakenevia henkilöitä. Miten aiotte tätä käsitellä vai aiotteko esittää jotain aivan uutta? Miten suhtaudutte siis parlamenttiin? Ja kun aiotte koordinoida toimintaa, niin tämä henkilökohtainen turvapaikka, oikeus, niin onko se enää olemassa? Te puhuitte nimittäin vain ja ainoastaan palautuksista, vai onko teidän, teidän mielestänne vähemmän relevantti asia? Sitten toinen asia. Kun toteutatte arviointeja ja puhutte rajat ylittävästä rikollisuudesta ja tilanteen arvioinnista, niin arvioitteko myöskin, miten ulkorajoilla ö, pakosalla olevia henkilöitä ö, ikään kuin kidutetaan? Tämä on yhtä helvettiä Ihmisiltä on otettu rahat, vaatteet pois ja pistetty oman onnensa nojaan jatkamaan matkaa. Oletteko arvioineet asiaa, aiotteko arvioida ja sitten mitä tulee rahavirtojen Turkin suuntaan? Menevätkö nämä rahat oikeisiin kohteisiin? Onko teillä mitään hajua, minne rahat menevät? Onko teillä mitään vaikutusta siihen liittyen, mihin rajat menevät? Ja sitten ette puhuneet mitään uudelleen sijoittamisesta, mutta onhan siitäkin keskusteltava. Miten uudelleen sijoittaminen toteutetaan teidän mielestänne? Voisitteko olla niin ystävällinen ja sitten meille siitäkin? No. Kiitoksia kovasti. No niin, erottaisin, että välittömästi mennään ajan säästämisen takia, eikö se ole paras tapa edetä? kaikki peliin, mutta yksi minuutti kullekin. Siitä pitäkää kiinni. Okei, yksi minuutti, koska täällä on yli 20 jo teitä. Ja toki tarvitaan vielä varapuheenjohtaja Skinaselle mahdollisuus myös antaa vastauksia kysymyksiin, joita on tullut. Eh, Rova Fotsenberg, olkaa hyvä. Kiitos paljon, kirja Κυρία την Πρόεδρε, καλώς ορίσατε. Ευχαριστούμε για την πρώτη έτσι διευρυμένη. Kiitos puheenjohtaja. Tervetuloa komission jäsen. On hienoa, että käydään tätä lainattua vuoropuhelua teidän asioistanne. Kaikkea hyvää teille. Teillä on paljon laajoja vastuualueita. Minä haluaisin mainita ainoastaan yhden seikan. Me olemme kuulleet kritiikkiä siitä, että kävitte Turkissa Minusta kuitenkin tämä Turkin vierailu oli todella tärkeä ja me olisimme pyytäneet, että siellä kävisitte todellakin, koska kun Turkissa halutaan tehdä tehokasta yhteistyötä maahanmuuttoasioissa, niin heidän kanssaan on käytävä keskustelua. Mutta minä halusin esittää teille kuitenkin suoran kysymyksen. Jos ajatellaan EUn ja Turkin välistä sopimusta, on selvää, että presidentti Erdogan ei kunnioita sopimusta. Hän on provosovasti sanonut, että hän voi painostaa nimenomaan tällä käytöksellään. Kaikki yrittäkää minuutin sanoa kiitos. No, lyhykäisesti tervetuloa. Hauska, että täällä olette komission jäsenvarapuheenjohtaja. Mitä komissio voi tehdä, jotta voidaan muuttaa käsitystä, joka meillä on joillakin kansalaisilla ja mailla maahanmuutossa? Ei se ole mikään uhka, ongelma. Se on haaste. Se on tarve ja mahdollisuus. Tähän asti komissio on keskittynyt ennen kaikkea tähän kielteisen puoleen, konfliktipuoleen, palauttamiseen, rajojen valvontaan, salakuljettajien torjumiseen. Mikä on sitten myönteinen puoli maahanmuutossa, tämä laillinen maahanmuutto? Mitä voidaan saada aikaan siinä, että saadaan myös toisiasta maahanmuuttoa, maahanmuuttajien asemaa? Mitä voidaan tässä esittää? Kun meillä on eurooppalainen rahasto niin, että siinä paikalliset viranomaiset, kaupunginjohtajat olisivat mukana suoraan ehkä komission ohjelmissa. Ja lopuksi, kun sekunti on aikaa, jotka liittyvät yksin matkustajien alaikäisiin, niin täytyy jotain Thank you. Congratulations. Kiitoksia, onnittelut varapuheenjohtaja. Pari nopeaa kysymystä maahanmuutto. Sopimuksessa on kaksi hyvin vaikeaa tasapainottavaa tekijää. Ensinnäkin sisäinen solidaarisuus ja vastuunkanto, varmasti sen tiedätte. Ja sitten ulkoisesti, kun menette kolmansiin maihin – vakuuttelemaan heidät siitä, että ottaisivat takaisin omia kansalaisiaan laillisin keinoin. Mainitsitte siitä itsekin, mutta kysyisin tästä työperäisestä maahanmuutosta, laillisesta. Miten voidaan vakuuttaa jäsenvaltiot niin, että voisivat tehdä enemmän kuin tähän mennessä mainitsitte, koehankkeet, eivät niistä, niistä paljon ole saanut mitään, vaikuttavat hyviltä, mutta 15, 20, 30 paikkaa ehkä kussakin jäsenvaltiossa, eikä se riitä. Toinen kysymys, joka liittyy siihen työhön 5G-verkkoon, mitä edellisellä kaudella tehtiin, niin että tässä on päästy liikkeelle jo siltä tavalla, mitä muissa maissa on tehty. Thank you. Kiitos. Rouva Kanko. One minute. Thank you very much, President. Uh, commission... Paljon kiitoksia. Kiitokset arvoisa komission jäsen vierailustanne ja että korostitte näitä tärkeitä asioita. Hiljattain puhuitte Turkin kanssa Ankarassa näistä rakentavista keskusteluista. YK mukaan vuonna 2018 Lukujen perusteella Turkki, toisin kuin kollega täällä väitti, on se maa, mistä löytyy eniten pakolaisia kautta maailman. Ja silloin on ollut keskeinen rooli maahanmuuttokriisiä hallinnoidessa. Te sanoitte, että EU on sitoutunut hankkeeseen ja tekevänsä Turkin kanssa yhteistyötä. Ja Erdogan on kuitenkin puhunut negatiivista hankkeesta. Onko tämä realistista? Pari viikkoa sitten Pakolaiset haluttiin päästä vapaasti Eurooppaan, mikäli emme toimi niin kuin Erdogan haluaa meidän toimivan Syyrian suhteen. Pitäisikö saada aikaiseksi uusi sopimus? Mitä on odotettavissa, jos ajatellaan, miten on tällä hetkellä ulkorajalla käynyt? Ja uskotteko, että Turkin kaltaiset maat voisivat koskaan liittyä Euroopan unionin jäseniksi? Arvoisa komissaari, kyse on elämäntavan ja arvojen suojelusta ja edistämisestä, mutta kyse on luottamuksesta, uskottavuudesta, luot... mutta meidän täytyy myöskin tällaisia asioita pitää mielessä, kun keskustelemme Turkin kanssa. Minuutti täällä on kaikki liemessä, kaikki, minuutti. Ressler, floor is yours. Thank you very much. Kiitos. Komissio sen, että teillä on todellakin laaja asia, kokonaisuus vastuualueellanne, mutta minä olisin puhunnostaan maahanmuutosta. Tämäkin on tietysti laaja asia. Meidän pitää katsoa, minkälaisia eh, laillisia reittejä olisi eh, kestäviä mm, muuttovirtoja, yhteistyötä pitää käsitellä kauttakulkumaiden kanssa ja myös lähtösyistä on puhuttava myös paremmin torjuttavaa laitonta maahanmuuttoa ja ihmis salakuljetusta ja tällä hetkellä EUn ulkorajoilla meillä on vahvoja muuttopaineita. Minä haluaisin kysyä lisää siitä, mikä olisi komission strategia, miten voidaan tukea niitä maita, jotka sijaitsevat EUn ulkorajoilla ja miten voitaisiin erotella toisistaan eri muuttoreitit. Kiitos. Jos te esitätte uutta sopimusta, se johtuu siitä, että edelliset paketit, suunnitelmat eivät ole onnistuneet. Jos eivät ole onnistuneet, jos ne ovat menneet kolmikannassa jumiin, se johtuu siitä, että jäsenvaltiot, ainakin moni on estänyt tämän. Ja jos sen näin on mennyt raiteltaan, niin, niin jotkut eivät vain halua maahanmuuttaa. Ja miten voitte sitten vahvistaa, jos kellä tarkoituksena on nämä Dublin tekstit vetää pois liittyen menettelyihin ja tilalle tulisi jotain muuta. Tavallaan sehän tarkoittaisi, että jäsenvaltioiden kanta olisi enemmänkin vallalla kuin parlamentin, niin että tulisi ehdotus niin, että ulkoraja ruvettaisiin jakamaan sitten maahan, mutta jos vastaus on kyllä, tarkoittaisiko se sitä, että meille tulisi järjestelmä, joka perustuu joidenkin jäsenvaltioiden kokemukseen, ja ollaan ikään kuin sitä mieltä, että eivät tule tänne alueelle. Meille tulee odotuskeskuksia, suljettuja rajoja, keskuksia. Enää ole sama turvapaikkaoikeus, joka tulee kyseeseen, vaan oikeastaan karkottamispäätöksen, jos heille ole oikeutta tulla. Voitteko vahvistaa meille tämän ja toiseksi? Ja se, että tämä yleinen pidättäminen, kun on kyse suljetuista keskuksista, niin onko se oikeudellisesti ja eettisesti edes mahdollista ajatellen nykyistä kansallista oikeutta? Keller, minuutti. Rova Keller, minuutti. Monsieur le commissaire, félicitations. Kiitos komissio sen ensinnäkin onnitteluni. Kaksi kysymystä. Eurooppalaiset tekstit koskien turvapaikkaoikeutta. oikeutta niitä pannaan täytäntöön eri tavoin eri jäsenvaltioissa, koska tässä on kyse tällaista toimivaltuuksista. Haluaisin tietää, onko teidän komissio aloittanut tällaisen päivitystyön. Olette korostaneet myös ulkosuhteita suhteiden tärkeyttä lähtömaiden ja muiden kumppanuusmaiden kanssa. Voisitteko kertoa lisää siitä, mitä teette e, yhteistyössä korkeudustaja Borrellin kanssa tässä asiassa? Vaatan <laughs> minut. Suuren omista tasan minuutti. Vihreästä herra Breyer. Mr. Commissioner. Arvoisa komission jäsen, tarkkana kuuntelin sanomaanne turvallisuusstrategian liittyen, jota aiotte ehdottaa meille. Ja olen aika lailla huolissanne ottaen huomioon, mikä tämä on luonteeltaan, se on enemmänkin valvonta kuin turvallisuusstrategia. Yleensä tätä perustellaan sillä, että ennen taistelua tätä ei ole, ei ole ollut toimivaa, joten siksi tarvitaan tätä lisää. Tämä ei tyydytä. Tuskinpa tällainen valvontavaltio johtaa parempaan tulokseen, joten tarkkana kannattaa olla. Tuomioistuin useampaan otteeseen on ilmoittanut, että meidän täytyy olla ö, tarkkana näiden tietojen tallentamiskysymysten suhteen. Ja nyt kysyisinkin komissiolta, aiotteko tehdä tietojen tallentamiseen liittyen uuden ehdotuksen? Ja mitä tulee Turkkivierailuun, niin voisitteko kertoa, mikä on neuvotteluiden tilanne tällä hetkellä, kun kyse on Europolin ja Turkin välisestä henkilötietojen vaihdosta? Kiitoksia. Thanks, President. I have to say... Kiitos, täytyy kyllä sanoa, että oli vähän pettynyt, kun ei sen enemmän yksityiskohtia kuultu. Ja tämä todellakin alistuva asenne Turkkia kohtaan, että totesi, että kukaan olisi niin epätön kuin Turkkia ajatellen pakolaisi, ellei te tarkoita sitä, että ihmisistä on tullut heidän takia pakolaisia ylipäätään, että rajat avattiin niin, että ja siellä haluttiin kaataa hallitus Syyriassa. Ja sitten sanoit, että aiotte enemmän Eurooplanta valtaa, kuten kollegat totesivat, haluaisin nyt tietää, kun hiljattain olitte Turkissa. Keskustelitte myös sitten henkilötietojen vaihdosta Turkin kanssa. Kai tiedät, että parlamentti törmää siinä kyllä suurin ongelmin, siinä miten määritellään rikokset, terrorismi, ei ole mitään vaikutustarvinta tullut ja on kuultu neuvotteluista, että ovat jo pitkällä, mutta emme ole saaneet mitään yksityiskohtia näistä. Se on tärkeää ja ajatellen sitten myös väärään tiedon levittämistä verkossa. Todellakin siitä on nyt tullut ikään kuin sellainen tapa, joka haastaa auktoriteetin. Mihin parette rajan siinä, missä suojellaan ihmisiä tai missä tarkkaillaan, ikään kuin sensuroidaan. Mr. Sikerts. Ja, vielen Dank. Eine Paljon kiitoksia. Internetissä tapahtuva rikollisuus, siihen liittyen vähän lisää. Kollega SDstä otti jo asian lyhyesti esille. Jos olette lukeneet Interpolin aiheeseen liittyvän tekstin ja kuunnelleet, mitä Libe-valiokunnassa on aiheesta lausuttu, niin tajunnee, että kyllä tämä edes auttaa lapsipornografia datan välittämisen juuri internetin välityksellä. Ja tämä huomioon ottaenhan Euroopan, Interpol on tehnyt erinomaista työtä, joten kysyisin teiltä arvoisa komission jäsen, miten aiotte toimia jatkossa, jotta Interpol saisi myöskin tätä tarvitsemaansa tukea? Kiitoksia. Un minuto. Muchas gracias, señor presidente. Ja sitten yksi minuutti. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos myös varapuheenjohtajalle näistä selvitystä sanoista voin yhtyä siihen, mitä on sanottu siitä, että, ja mitä Javier Moreno erityisesti sanoi, mitä maahanmuuttajat voivat työmarkkinoille tuoda. Minä haluaisin kysyä siitä, mikä tämä teidän uusi lähestymistapanne on, kun haluatte edistää eh, maahanmuuttosopimusta. Minä kuulin, että sanoitte, että jäsenvaltio, kanssa on keskusteltu ja on käynyt ilmi, että ei voida epäonnistua, mutta yksi helppo tapa on olla epäonnistumatta on se, että ei olla kunnianhimoisia. Esimerkiksi lähtäisi liikkeelle neuvoston pienestä yhteistä nimittäistä. Tätä ei voi hyväksyä ja siksi pyydän, että selittäisitte ihan tarkalleen, minkälaista uutta dynamiikkaa voitaisiin saada sen jälkeen, kun jäsenvaltioiden kanssa on puhuttu. Herra Markkart, minut. Dank und herzlichen... Paljon kiitoksia ja haluaisin todeta seuraavaa. Viime viikon torstaina saksalainen lehti Spiegel osoitti videoklipillä, että väärinkäytöksiä on toteutunut ja ilmeisesti tämä ei riitä komissiolle toiminnan aloittamiseksi. Aiotteko tänään tehdä jotain oikeusvaltioperiaatteen vaalimisen hyväksi. Ja toinen asia, jonka halusin ottaa esille, on se, että Kreikan saaristoalueella tilanne on häpeällisen huono varsinkin jos tilannetta seuraa sivusta. Mutta Salam al-Dinin kaltaiset henkilöt antavat toivoa. Team Humanityn hän perusti ja tuomioistuimen edessä kävi ilmi, että hänet pidätettiin väärin perustein. Vuonna 2018 hänet vapautettiin ja taas hänet on vangittu ja hän olisi mukaamas uhka kansalaiselle, kansalliselle turvallisuudelle ja hänet poistettaisiin maasta ja aikooko Eurooppa tukea tätä henkilöä vai aiotteko olla häntä tukematta? Varene on minuto. Thanks, Thanks, uh, Mr. Skinnas, for joining. Kiitos, että tänne tulitte. Tänään varmasti olet tietoinen, että jotkut jäsenvaltiot, varsinkin Espanja, on hiljattain hyväksynyt lainsäädäntöä ja olemme aika huolissamme tästä. Varmasti sanotte, että on liian varasta mitään sanoa, mutta halusimme kysyä teiltä näkemyksiämme siitä, mitä tehdään sisältöasetuksen kohdalla, minkälaista lainsäädäntöä tarvitaan vai tarvitaanko, mitä aiotte tehdä, että saadaan maailma turvallisemmaksi, jos se on mahdollista. Oletteko sitä mieltä, että jos ajatellaan nykyistä yleistä yksityistoimien seurantaa kieltoa, onko se vanhentunut ja mitä te tehdä sen takaamiseksi, että sananvapaus ja muun muassa, että saa tietoa eri väylin, ettei julkiset viranomaiset siihen puuttu. Että kun nyt kiitos. Thank you, Mr. Weimars. Thank you very much, Mr. President. Uh, Commissioner Ski. Paljon kiitoksia. Arvoisa komissaari, jäsen Skinas, kiitokset näistä alustavista huomioista. Olin tyytyväinen siihen, että keskitytte järjestäytyneeseen rikollisuuteen, kun puhutte turvallisuusstrategiasta ja parin merkille, että olette käyneet erinäisissä maissa, muun muassa kollegani Julva Johanssonin kanssa, ja olen vakuuttunut siitä, että te tulette käymään tärkeitä keskusteluja hänenkin kanssaan, mutta silloin kun menette pienempiin eurooppalaisiin maihin, niin ongelmana on se, että välttämättä ei aina kuulla kansanväkeä. Kuulin eräältä äidiltä, että perhe oli joutunut keskellä päivää murtovarkauksen yhte- uhriksi. Tämähän kuuluu järjestäytyneeseen rikollisuuteen, joten kysyisinkin, että mitä sanon hänelle, kun hän tiedustelee minulta, että mitä EU aikoo tehdä tällaisten ongelmien kitkemiseksi. Kiitos komission jäsen. Kaksi kysymystä. Ensinnäkin maahanmuutosta. Te totesi, että salakuljettajia pitää torjua. Miten komissio aikoo sitten tätä tehdä? Esimerkiksi keskisellä välimerellä Sofia-operaatio käynnistetäänkö uudelleen vai miten käy sen kanssa? Ja toiseksi turvallisuudesta. Te puhuitte siitä energiasta ja turvallisuudesta osana elämäntavasta ette puhuneet ollenkaan kansainvälisestä korruptiosta ja sen torjunnasta. Se iskee suoraan myös kansalaisten turvallisuuteen. Mitä välineitä olette ajatelleet näitä rikollisjärjestöjä vastaan liittyen sellaisten tietojen vaihtoon? Tämäkin liittyy turvallisuuteen. Mitä aiotte teidän mielestänne tehdä niin, että voidaan korruptiota torjua? Kiitos. Grazie tante. Kiitoksia. Herra Vegin, minuutti. Kiitos. Hyvä komission jäsen, ei ole mitään maata, missä ei olisi lisää iskuja muslimia vastaan. On erilaisia eh, ihmisiä, jotka saarnaavat pelkoa. Halusin kysyä aikaisemmin, haluatteko taistella antisemitismia vastaan. Näin ilman muuta pitäisi tehdä, mutta islamofobiasta ei puhuttu ollenkaan. Te olette aikaisemmin olleet turvallisuuspolitiikassa mukana. Voisitte nyt vihdoin muuttaa islamofobista narratiivia, kun tehdään selväksi, että maahanmuuttajat ovat terroristeja tai uhka. Ja koska minä kohta joudun täältä parlamentista poistumaan, haluaisin kysyä, oletteko tarpeeksi rohkea puuttumaan islamofobiaan niin, että varmistetaan, että Euroopan elämäntapa ei ketään taaksensa. Busade, un minuto, por favor. Sí, gracias. Kiitos. Aion puhua Espanja. Kiitos komission jäsen siitä, että puhuitte onnittelut nimityksestä lyhyesti Täällä puhuttiin jo islamin vastaisuudesta, islamofobiasta. Minä haluaisin esittää yhden ongelman, joka meillä Euroopassa on, ja joka vaikuttaa elämäntapaamme, niin että voidaan uskonnonvapaus kristitylle taata. Jatkuvasti hyökätään kristittyjä yhteisöjä vastaan, myös Euroopassa. Toinen kysymys. Ihan eilen yksi kansalaisjärjestö, joka on omistautunut Lyybyasta siirtämään Eurooppaan, niin Viitisen totesi, että nyt aloitamme missiin 72 ja menemme nyt toiselle puolelle rannikkoa. Mitä komissio aikoo tehdä, että vältytään tältä kansalaisjärjestön toiminnalta? Ja sitten vielä mitä elämäntavastamme Onko komissiolla suunnitelma, että voidaan auttaa jäsenvaltioita myös syntyvyyspolitiikassa, jos ei viiden vuoden päästä ei, ei enää mitään sitten puolustakaan täällä? Mr. Buzelager, one minute. Mr. Skinner, like you, I recently had the chance to travel... Minäkin kävin hiljattain kauniissa kotimaassanne Kreikassa ja kävin näissä järjestelykeskuksissa ja tiedämme miltä tilanne näyttää. Tuhannet ihmiset taivassalla ilman sen kummempaa suojaa, sanitaatiotiloja, lääkintäpalveluita ja muuta. Kuten Johanssonilta kysyin viime viikolla, en saanut silloin häneltä vastausta, kysyisin teiltä, että aiotteko saada sen varmistettua, että yli 1200 alaikäistä, yksin matkustavaa alaikäistä saataisiin pelastettua ja ettei tällaisia keskuksia rakennettaisiin lisää. Kyse on näiden ihmisten inhimillistä elinolosuhteista. Aiotteko taistella näiden ihmisten puolesta? Kiitos. Nyt edustaja Bart Bortolo viimeisenä, ellei ole ihan väärässä. Jäikö joku väliin, edustaja Bortolo? Kiitoksia komission jäsen. Onko komissio todellakaan arvioinut, mitä seurauksia on Euroopan väestömuutoksella ja mitä, mitä te tehdään 2050? Jos meillä on pitkän aikavälin ongelma, joka on nyt sivuttu, ei oikeastaan ymmärretä, kun puhutaan laillisen maahanmuuton väylistä, niin aina yksinomaan puhutaan pelkästään pätevästä työvoimasta, mutta komission jäsen, oletteko ihan varmana, että Eurooppa tarvitsee muunlaistakin työvoimaa? Ja kun ajatellaan, että keskustelus aina viittaa näihin epävirallisiin asiakirjoihin, niin, niin eikö olisi niinkin, että ehkä tässä, tässä on kallistuttu pelkästään palauttamisen suuntaan näissä asiakirjoissa, koska varsinkin Ajatellen teidän maatanne Kreikkaa ja siinä aina niissä yhteyksissä viitata vain palauttamiseen. Kiitos. Nyt. Siinä taisi olla puhujaluettelo. Ne, jotka halusivat jotain tuoda esille, esittää kysymyksiä, esittää huolia varapuheenjohtaja Schinakselle, jos sopii. Puheenjohtaja Schinas, varmasti kyllä onnistutte. Noin puolisen tuntia vielä on tässä aikaa ennen kuin sitten tulee toinen kohta esityslistalla, joka on aika tiivis. Meillä on tulossa komission jäsen Reinders ja komissio Malta, Unkari ja Puola. Vice President Skinner, you... Olkaa hyvä. Ihan parhaan yrittäkää. Ainakin jonkinlainen sana jokaisesta täällä esille tulleesta kysymyksestä. Ei se helppo ole aina pahintaan, että sivuttaa jotain, kun aina se oikeastaan ruokkii niitä huolia, joita on jo tullut. Tehkää nyt parhaanne, että nyt jotenkin sitoutukaa siihen, että voitte jotenkin kirjallisesti esittää jotain lisää vielä niihin kysymyksiin, joita ei te pysty nyt täällä käymään läpi puolessa tunnissa, joka vielä on jäljellä. Tässä ensiosassa esityslista, olkaa hyvä. Thank you all. Thank you, Chair. Thank you all for your... Uh, Kiitos oikein paljon kaikista näistä kysymyksistä kaikille aikaisemmissa elämissä. Minä aina seurasin läheltä Liben työtä tarkkailijana. Tarkkailijana oli asiasta paljon tietoa. Tähän oli omat syynsä, koska suurin osa niistä aiheista, joita täällä on käsitelty, niistä tuli jossain vaiheessa sitten sellaisia aiheita, jotka tulivat esiin niillä osastolla, jossa minä työskentelin. Ja siksi on todella hienoa, että näin vilkkaasti tässä valiokunnassa keskustelua käydään. Ja mielelläni jatkossakin jatkan näiden aiheiden, tämän laajan aihekirjan käsittelyä teidän kanssanne. Ensinnäkin eurooppalainen elämäntapa ja kaikki nämä kysymykset, jotka yhä vielä jollain tavoin liittyvät tähän käsitteeseen ja itse asiassa myös tähän salkkuun. Kuten tiedätte, kyseessä on uusi vastuualue, jota aikaisemmin ollut olemassa. Toisin kuin täällä moni on pyrkinyt tai moni yleensä pyrkii esittämään, että eurooppalainen elämäntapa olisi jonkinlainen tie jyrää, joka vaan jyrää alleen kaiken, mikä tulee vastaan – tai sitten jotkut muut taas sanovat, että kyse on kahden vaihtoehdon välistä valinnasta, me tai he. Minä en koskaan käsittänyt tätä käsitettä tällä tavalla. Minusta eurooppalainen elämäntapa, ja tämän pystyin varmasti täällä selittämään myös kuulumisessani, minusta se oli aina jonkunlainen peili. Sellainen peili, josta näkyy se, mitä Eurooppa nyt edustaa, minkälaisia, sitä minkälaisia olemme, miten elämme ja miten jatkossakin haluamme elää. Meitä nyt alle 8 prosenttia koko maailman väestöstä ja meillä on yhä noin 2 prosenttia varallisuudesta ja 50 prosenttia sosiaalikustannuksista katsotaan. Euroopasta käsin koko maailmanlaajuisesti. Eli voidaan hyvin pitää tämä tällaisena. Voidaan sanoa, että tämä on sellainen yhteiskuntamalli, joka meille sopii. ja sitten voimme esittää vakavia kysymyksiä, miettiä sitä, voidaanko pitkän aikaa todellakin tällä tasolla pysyä. Pystymmekö nämä menestystarinat siirtämään myös lapsillemme ja lapsen lapsillemme. En koskaan ajatellut, että tämä käsite oli poissulkeva tai vihaan liittyvä. Kyse oli aina kaikkien mukaan ottamisesta. Ja sitten se, että suojataan tai edistetään tätä elämäntapaa, no kyllä tämä tarkoittaa jotain ja voin ymmärtää tämän. Mm, tämä on demokratia ja minä Ymmärrän, että pyydettiin, että puheenjohtaja harkitsisi tätä asiaa vielä kerran, koska joidenkin mielestä tämä suojaamisverbi kuulostaa ikään kuin siltä, että olisi jonkunlainen hyökkäys, jolta suojaudutaan tai puolustaudutaan, niin olisi ehkä parempi puhua eh, edistämisestä, jotain, jostain myönteisemmästä. Tämä sopii minulle myös ja minun on sanottava, että elässäni olen paljon kirjoja ostanut, mutta aika harvoin olen ostanut kirjan vain siksi, että siinä on mielenkiintoinen otsikko. Olen aina ostanut eh, kirjat siksi, että siinä on joku tietty kirjoittaja takana tai eh, sisältö. Ja minusta olisi hyvä, että tämä salkkukin olisi sellainen, että ei katsottaisiin ainoastaan kirjan kantavaan sitä sisältöä. Ja sitten tähän liittyen, koska tämä liittyy myös näihin ihan validin kysymyksiin, jotka liittyvät minun suhteessani muiden komission jäsenten kanssa – Johanssonin ja muidenkin kanssa on toistettava, mitä sanoin kuulumisissanikin, että jos ajatellaan minun tehtävän anto e, kirjettä, niin minulla on tietyt tehtävät, jotka on hoidettava. Minun on maksimoitava ja optimoitava se työ, mitä komission jäsenet tekevät minun ryhmässäni. En siis tee mitään heidän e, sijaansa, en halua tulla komission sen kenenkään tilalle, mutta minulla on täysi legitiimiys varmistaa, että me todellakin toteutamme kaiken sen, mitä olemme luvanneet. Eli turvallisuus, maahanmuutto, sopimus, osaamisagenda, eh, toimintasuunnitelma, kaikki nämä ovat sellaisia asioita, jotka on tehtävä komissiosenten kanssa eikä heidän puolestaan tai heidän sijastaan. Jos palataan sitten näihin eri aiheisiin, jotka olette ottaneet esille, minä olen tehnyt hyvin yksityiskohtaisia muistiinpanoja. Toivottavasti en niissä erehtynyt. Ehkä aloittaisin ensiksi turvallisuudesta. Minä tein mielestäni hyvin selväksi, että tuleva turvallisuusstrategia – on sellainen strategiassa, jo puututaan kaikkeen sellaiseen, mikä liittyy tekniseen kehitykseen, mutta myös perinteisiin uhkiin. Minusta olisi väärin asettaa yksi näistä toisen edelle. Me emme voi hoitaa digitaali-infrastruktuuria, jos, mä, jos meillä ei ole kunnon toimintaa myös fyysisen infrastruktuurin osalta. Ei voi paneutua kyberasioihin tai internetiin, jos meillä ei ole satamiin, lentokenttiin, ydinvoimaloihin kohdistuvien uhkien huomioon ottamista. Kaikki tämä pitää tehdä yhdessä. Ja rajat ylittävien turvallisuusuhkien korostaminen on ilman muuta selvää, sillä meillä on tässä eh, oikeastaan oikeudellisia toimintamahdollisuuksia. Tämä tuo myös lisäarvoa ja on perusteltavissa yhteistyö tältä osin. Minä voin täysin kunnioittaa sellaisia asioita, kuten sen, minkä Sofin Tvelt sanoi. Hän puhui eh, perheväkivallasta ja minä aion tehdä eh, komission sen Euroopan kanssa, Rendersin kanssa eh, uuden sukupuolistrategian osalta yhteistyötä. Van der Leyen on tästä jo puhunut. On selvää, että tuossa yhteydessä on paneuduttava tähän asiaan. Ja sama pätee myös väkivalta, joka kohdistuu eri mm, haavoittujen ryhmiin, eh, maahanmuuttajiin ja muihin, mutta haluaisin kuitenkin eh, muistuttaa, että kyse ei ole joko taivallinasta, joko digitaalinen tai fyysinen uhka. Ei, pitää huomioida molemmat ja ne pitää linkittää yhteen yhdeksi ainoaksi eh, strategiaksi, paperi, strategiapaperiksi. Ja tällaista voi sitten odottaa ensi vuoden kolmannella neljänneksellä. Turvallisuuteen palatakseni sanoisin, että en voi yhtyä siihen pelkoon, että turvallisuus tarkoittaa valvontaa. Ymmärrän, että tällaista pelätään, mutta minä teen kuitenkin todella selväksi, että perusoikeuksia ei voi laittaa sivuun, kun tehdään turvallisuusehdotuksia. Näin emme aio tehdä. Tämän tein selväksi. Nämä perusoikeudet eivät ole mikään eh, jälkeenpäin mukannuttu liite. Päinvastoin tämä on turvallisuuden avain. Se on sen eh, alkuvaiheessa huomioon otettava asia ja varmasti takeet siitä, että näin todella tehdään. Ja sitten Turkki. Se kiinnostaa monia täällä eri näkökulmista. Kaikki ovat täysin legitiimejä ja täysin valideja näkökulmia. Haluaisin ensinnäkin muistuttaa, että me noin vaan päättäneet lähteä Turkkiin, eikä nyt niin, että eh, pakattiin matkalaukut ja sanottiin, että no mennään vaikka Turkkiin. Koska nyt ollaan tässä Ateenassa, niin miksei sitten täältä vaikka maskuttaisi Turkkiin. Ei, ei tässä näin käynyt, vaan käytiin pitkiä keskusteluja sisäministerin kanssa osaneuvoston lounaalla ja tuolloin eh, Toistuvasti kuulostelimme ministeriltä sitä, olisiko tuollaista vierasta hyötyä, ja saimme aika lailla yksimielisen vastauksen kaikilta jäsenvaltiolta, että tällaista käynnistä olisi Euroopalle hyötyä. Ja sitten tästä huolimatta emme menneet kuitenkaan saamatta vakuutusta siitä, että turkkilainen vastapuoli ymmärtäisi tarkalleen meidän viestimme. Ja näin kävi, kun von der Leyen puhui pitkään Erdoganin kanssa ennen käyntiämme. Ja tällöin tehtiin aivan selväksi, mikä on se konteksti, jonka puitteissa meidän vierailumme järjestettiin. Emme käyneet siellä selvittelemässä Turkia ja välisiä suhteita yleisesti. Nehän eivät nyt ole kauhean hyvässä vaiheessa. Emme mene sinne geopolitiikkaa hoitamaan, emme myöskään Syyrian sotaa käsittelemään, vaan menemme sinne viemään kolme yksinkertaista viestiä, jotka voi täällä toistaa. Ensinnäkin sanoimme, terve, olemme uusi tiimi. Tämä on ehkä tärkeämpää kuin meiltä kuulostaa, koska edellisen tiimin kanssa – sitoumus ei ollut koko ajan niin vakaa. Eli siksi on tärkeää, että ymmärtää, että me olemme nyt uusi puhekumppani heidän kanssaan. Ja sitten edustaja Sipel, mm, todellakin kiitämme heitä, koska tämä on maa, jossa on eniten eh, pakolaisia koko maailmassa, ehkä ei per capita, mutta ainakin eh, UNHCRn tietojen mukaan maa, jossa eniten pakolaisia asuu. Ja me kiitämme heitä siksi, että tiedän, että he siellä ponnistelevat meidän tuellamme, mutta he kuitenkin isännöivät neljä miljoonaa pakolaista, joiden tilanne on alainen. Tämä Tällä on tunnustusta ja sitten on sanottava, että me jatkossakin hoidamme maahanmuuttoasioita siksi, että historia ja maantiede tähän meidät pakottaa. Ja edustaja Metsola on totta, kun olimme siellä, niin Kreikan saarille ei tullut yhtään ihmistä. Kun lähdimme, niin sinne saapui seitsemän alusta, mutta tästä syystä ei pidä lopettaa eh, yhteistyötä, vaan on jatkettava nimenomaan tässä muuttoliiketilanteessa kyseessä. Ei siis ole geopolitiikan keskustelu tai datakeskustelu, ei mistään suurista asioista, laajentumisasioista, poraamista. Nämä ovat asioita, joita käsitellään erikseen, mutta tämä maahanmuutto sitoumusasia oli kuitenkin tärkeä ja kaiken kaikkiaan se jätti tietyn, tietyt mahdollisuudet auki, avoimiksi. Emme voi eh, yhtyä siihen, mm, miten Turkin mielestä Eh, pakolaisvaroja hoidetaan. mielestään rahat pitäisi maksaa suoraan valtiolle. Me mieluummin eh, maksamme YK eh, laitoksille ja kansalaisjärjestöille. Haluamme myös korvata terveyskuluja, mutta emme niitä maksa alun perin, vaan jälkikäteen meillä on siis eri näkemyksiä siitä, miten rahat käytetään, mutta kuitenkin se, että kannattaisi nyt jatkossakin työtä jatkaa, kun nämä varat on nyt täysin ja neuvostossa ja myös tässä talossa ollaan mielestäni aika lailla sitä mieltä, että olisi väärin lopettaa yhteistyö Turkin kanssa. Ja nyt sitten pääsen tähän sopimukseen. Täällä on kuultu argumenttia, jotka aikaisemmin oli jo esille kuulumisessani. Eli ei voida ajatella, että tämä tuu uusi alku ei mitenkään syrjäyttäisi sitä työtä, mitä tämä parlamentti on tehnyt, joka on ollut hyvin arvokasta. Olemme täysin tietoisia siitä, että jos edellisessä ponnistuksessa ehdotuksessa oli jotain hyvää, niin se oli teidän ansiotanne. Emme tule tänne kuuntelemaan teitä eh, tarkkailijana vaan lainsäätäjinä, sillä teidän työnne ja se menestyksekäs työ, mitä olette tehnyt eh, näiden tekstien eteen, se kaikki on tehty, ei se mene hukkaan päinvastoin. Emme me todellakaan lähde nollasta liikkeelle, vaan kaikki tämä työ huomioidaan myös. Mutta pitää lähteä kuitenkin liikkeelle niistä kahdesta tekstistä, perustekstistä, josta ei päästy yksimielisyyteen. Tämä ei ole teidän niin kyllä tämän ymmärrän, mutta unioni ei kuitenkaan sitten kyennyt kuitenkaan Dublinin uudistusta toteuttamaan ja menettelyä aikaan saamaan. Eli tämän pitäisi olla tämän uuden aloituksen keskiössä ja nämä moni, monta muutakin aihetta, jotka jo mainitsin. Eli ajatus on, että me esitämme tiettyä pakettia, jos oli sellaisia asioita, jotka olisivat kaikki mielestä jotenkin varten otettavia. Me tarvitsemme konsensuksen. Meidän on varmistettava se, että meillä on yhteiset intressit mukana tässä sopimuksessa. Niitä ei mitkään jäsenvaltiot voi sitä lähteä purkamaan. Meidän on saatava siis aikaiseksi pakettia ja vaalittava sitä kaikin keinoin. Ajatuksia on paljon joita on esitetty meille kirjallisesti ja ilmeisesti parlamenttikin niin tulee tekemään ja kiitokset niistä. Nyt meidän on todellakin hyödynnettävä tätä raakamateriaalia tätä hanketta rakennettaessa. Paljon asiasta on kirjoitettu eri maissa, mutta mikään ei ole se lopullinen ehdotus, koska sen tekee komissio. Ja meidän täytyy aina muistaa, että me tarvitsemme konsensusta, kaikkien pitää hyötyä tästä, mutta kyllä tästä pitää olla, tämän pitää olla tehokas. Me emme missään nimessä halua mitään sellaista, mikä ei käytännössä toimi. Ja menisin jopa pidemmälle sanoen, että meidän ei pitäisi ehdottaa mitään, mikäli tämän keskustelun kautta ei löytyisi sitä yhteistä säveltä. Tämä on tärkeää siitä syystä, että Eurooppa ei voi toistamiseen epäonnistua tämän aiheen tiimoilta. Epäonnistuminen olisi katastrofaalista ja se vaikuttaisi suuressa määrin siihen, miten Eurooppaan suhtaudutaan ja tätä riskiä emme halua komissiossa ottaa. Eli teemme kaikkemme. Me osoitamme hyvää tahtoa, me haluamme panostaa tähän siten, että tulos on toimiva. Ja ehkäpä voisin jopa sanoa, että me olemme havaitsevinamme näin ensikeskustelujen jälkeen jäsenvaltioissa ja täällä, että kyllä nyt on positiivista henkeä ilmassa – Eli poliittinen ilmapiiri on toisenlainen. Nyt ollaan lähdössä puhtaalta pöydältä. Ihmiset yrittävät panostaa tähän mahdollisimman positiivisessa hengessä. Hyviä tuloksia on saatu aikaiseksi. Sopimuksen syntyminen tältä pohjalta olisi mahdollista me toivomme, että kunhan jossain vaiheessa ensi kevättä esitämme jotain, niin toivottavasti se ehdotus on järkeenkäypä. Sitten muutamiin yksityiskohtiin, ensinnäkin Brexittiin liittyen. On tietenkin selvää, että turvallisuus tulee olemaan yksi keskeisimmistä kysymyksistä, kun puhutaan EUn ja UK välistä suhteista. Turvallisuus tarkoittaa käytännössä sitä vähimmäistasoa, jonka on löydyttävä kaikista sopimuksista, joita tehdään Brexitin jälkeen UK kanssa. Yhtä lailla meidän täytyy aina muistaa, että yhdistynyt kuningaskunta tulee jatkossa olemaan kolmas valtio eikä mikään Schengen-valtio, joten on sanomattakin selvää, että suhteet eivät ole lähelläkään nykytasoa. Mutta me pidämme UKta strategisena turvallisuusalan kumppanina ja tulemme tekemään kaikkemme, jotta siirtymä aikana löydetään paras mahdollinen ratkaisu tulevaa silmällä pitäen. Mitä taas Kroatian tilanteeseen tulee, niin olemme hyvinkin tietoisia näistä syytöksistä, joita on esitetty värikäytöksiin liittyen, ja tällaisiin väitteisiin me suhtaudumme hyvinkin vakavasti. Kroatian osalta ihmisoikeuksien suojelu maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden osalta ja lainvalvontaviranomaisten liiallisen väkivallan käyttö ja turvapaikkamenettelyn epääminen, niihin on paneuduttava ja niihin on saatava vakuuttavat vastaukset. Me olemme tiivissä yhteydessä Kroatian viranomaisiin ja komission jäsen Johansson ilmoitti minulle eilen, että hän keskusteli asiasta seikkaperäisesti Kroatian ministerin kanssa. Ja tämä sanoi, että hän aikoo paneutua näihin väärinkäytöksiin. Eli tällaisiin asioihin me suhtaudumme hyvinkin vakavasti. Mitä tulee kansalaisjärjestöihin? Kuten kuulemisen aikana totesin ja nyt tulen sen toistamaan, niin kansalaisjärjestöt ovat osa ratkaisua, eivät osaa ongelmaa. Meidän täytyy varmistaa, että ne, jotka tekevät Välimeren alueella hyvää työtä, niin niille pitää turvata työskentelyolosuhteet, mutta niille pitää tarjota myöskin jonkinlaista ennakoitavuutta, jotta järjestelmä voi toimia vakuuttavasti ja tuloksekkaasti. Meillä on olemassa etsintä ja pelastussopimus, joka hyväksyttiin lokakuussa Maltassa. Siinä oli mukana erinäisiä jäsenvaltioita. Valitettavasti tämä ratkaisumalli ei mennyt neuvostossa läpi. Tämä on ymmärrettävää. Jäsenvaltiot tietenkin odottavat, että tämä sopimus ratkaisee tämän asian, mutta mitä tulee SARn välimeren alueella, niin on tietenkin sanomattakin selvää, että me tarvitsemme rakenteellisen, ei mitään väliaikaisia ratkaisuja, koska ne eivät ole ennenkään auttaneet, eivätkä ne ole olleet omiaan parantamaan unionin ulkoista kuvaa. Sitten mitä tulee Kreikan tilanteeseen. Kuten olen aiemminkin todennut, niin saaristoalueen tilanne ei ole toivottava. Muria on kreikkalaisille eurooppalaisille sydäntä särkevä tilanne, mutta meidän täytyy rohkeasti vain todeta, että Kreikka on nyt kantamassa tämän vastuun koko Euroopan puolesta yksin. Ilman järjestelmään liittyvää taakanjakojärjestelmää ja kasvavaa solidaarisuutta, niin tätä kautta ei ratkaisua voida löytää. Strasbourgista tai Brysselistä käsin voimme analysoida tilannetta, mutta meidän täytyy katsoa myöskin asiaa käytännön läheisesti, tuettava kreikkalaisia kaikin keinoin, ei ainoastaan rahallisesti ja ad hoc pohjalta silloin kun kriisi on päällä, vaan sopimuksen avulla ja uudistamalla turvapaikkalainsäädäntöä, sillä jos turvapaikkalainsäädäntöä EU-ssa ei muuteta, niin Kreikka ja muut rajavaltiot eivät kykene selviytymään näistä haasteista millään. Mitä tulee kotouttamiseen ja osallistamiseen? No, olen aika lailla toiveikas sen suhteen, että Eurooppa voi parantaa tilannetta tulevina vuosina jo siitäkin syystä, että pikkuhiljaa ollaan havaitsemassa, että tähän on panostettava. Ja toisaalta taas uusi eurooppalainen ratkaisumalli tarkoittaa vastuullisuutta ja sosiaalirahasto tulee ehdotuksemme mukaan kattamaan myöskin pidemmän aikavälin ratkaisumallin, joten unionin tasa- talousarviosta voidaan ohjata paljon enemmän rahaa tällaisiin toimiin kuin maahanmuuttorahastosta. Kyse ei ole mistään lyhyen aikavälin ratkaisumallista, joten olen hyvin toiveikas. Sitten vielä, niin, neljä minuuttia vielä aikaa, joten mitä tulee islamofobiaan ja antisemitismiin liittyen ja siihen, miten komissio aikoo reagoida tilanteeseen, ette varmaankaan tiedä tätä, koska tämä tapahtui kuulemisen jälkeen. Mutta tämä tasa-arvokysymys, niin kollega Dalin asiat siirrettiin Jurovalle ja 17 artiklan vuoropuheluasiat eli kirkkojen ja muiden kanssa taistelussa antisemitismiä ja muuta vastaan, niin tämä siirtyi minulle hoidettavaksi, minulle islamofobia ja antisemitismi ja kaikki sellainen toiminta, joka johtaa vihapuheisiin, niin se ei ole eurooppalaisen elämäntavan mukaista toimintaa. Sanoisin jopa, että se mikä määrittelee Euroopan toiminnan on juuri se, että me olemme kyenneet kehittymään siihen suuntaan, että tällaiset toimet ovat sellaisia, joita ei voida suvaita millään muotoa. Tietenkin riski kasvaa, sen myönnän, islamofobian että antisemitismin osalta, joten meidän täytyy tarttua kaikkiin mahdollisuuksiimme, joita on tarjolla. Me haluamme keskustella näiden yhteisön edustajien kanssa ja toivon, tietenkin keskustelemme myöskin tämän valiokunnan kanssa ja toivottavasti tekin positiivisessa hengessä olette mukana tätä ongelmaa kitkemässä. Varapuheenjohtaja Senas, kiitoksia kovasti. Todella arvostamme sitä, että olet parhaan yrittänyt näissä aikapuitteissa, mitä meillä on, mutta te ilmeisesti 30 sekunnin lisäkysymys, ei sen enempää, rouva Zippeliltä, ja sitten teiltä 30 sekuntia – lisää kommenttia, mutta ei sen enempää kuin 30 sekuntia. I know, they, they mix. Nyt Sippeli ja minä menivät sekaisin taas. No. En ymmärrä kyllä miksi. No kiitoksia kovasti laajoista vastauksista, mutta yksi pikku kommentti siihen, mitä aluksi totesitte perheväkivallasta, kun 3000 uhria tai enemmänkin tulee vuosittain. Ei se ole ihan pikkujuttu se. Totesitte, että aion puuttua siihen tasa-arvostrategiassa. Ei, kun kyse on turvallisuudesta, jos 3000 ihmistä, naista kuolee väkivallan takia, on kyse julkisesta turvallisuudesta eikä tasa-arvosta. Point taken. Viesti meni perille. And just to conclude. Ja ihan lopuksi vielä muistuttaisin teille kaikille, että 2020 alussa aiomme käydä läpi neuvottelut Europolin ja ainakin kahdeksan lähi ja Afrikan maan kanssa tehtävästä tietovaihdosta. Kyse tulee varsinkin Turkki. Me odottelemme kirjallista tietoa komissiolta, että saataisiin ajoissa se. Ja sitten toiseksi aiomme kutsuta varapuheenjohtaja Sinaksin tammikuun lopussa vielä, että hän voi kertoa siitä, miten on saatu aikaan Eurooppa-kierroksellanne, kun sitä nyt toteutatte komission jäsen Juhanssonin kanssa, kai se siihen mennessä hoidettu. Ja sitten kolmanneksi koordinaattorit päättäneet lähettää kirjeen komissiolle liittyen turvapaikka- ja muuttoliikesopimukseen. Siitä käsitellään tammikuussa ja varmastikin aikaa sitten otetaan myös, että voidaan miettiä laillisista, laillisia väyliä, kun tekin korostitte sitä. Se näkyy monista kysymyksistäkin. Toivottavasti komissio siihen tarttuu niin, että saadaan laillisia väyliä. Ajatuksena, että saadaan sitten myös sopimuksesta kunnon luonnos. Kiitos teille. Taisimme onnistua vielä aikataulussa. Tuppurainen ja komission jäsen Reinders odottelevat jo omaa vuoroaan. Kiitoksia kovasti varapuheenjohtaja Hinas. Kiitos, että näin tyhjentävästi vastasitte. Toivotamme teille kaikkia hyvää ja varsinkin hyvää joulua, jos ei tässä enää nähdä. Eli loppuvuotta. Thank you so much. Now, please stay in the room. Jääkää nyt toki sali. On dessert. Älkää lähtekö karkuun. Jääkää tänne, koska vielä on pitkä matka edessä. Puolitoista tuntia. Vielä kolme tärkeää asiaa, jotka täytyy jotenkin hoitaa. We're gonna pack this three polo. Pannaan nämä kolme kohtaa yhteen pakettiin parhaan kykymme mukaan. Unkari, Puola,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 Tämä on varmasti kaikkein sopivin aikataulu, mitä onkaan mahdollista tällaista liberaalikon ylipäätöstä kokousta varten. Yhdessä vielä täysistunnon kanssa niin kuin on, mutta näin se nyt on. Tehkäämme parhaamme, että selviydytään tästä. Vielä kolme tärkeää tähdellistä asiaa. Ensinnäkin meillä on nyt tilaisuus tänään keskustella näkemyksistä with the council presidency. Kuullaan tässä puheenjohtajavaltiota, jota edustaa täällä ministeri Tuppurainen. Tervetuloa vielä Lipevaliokunnan kokoukseen. Me aiomme tänään nyt kuulla näistä tärkeistä kohdista, joita on tulossa. Ensinnäkin puheenjohtajavaltion päätelmät, jotka hyväksyttiin 19. marraskuuta liittyen oikeusvaltioperiaate vuoropuhelun arviointiin. Toiseksi kuullaan myös parlamentin ehdotuksesta seitsemän artiklan yksi kohdan nojalla liittyen tilanteeseen Unkarin oikeusvaltioperiaatteessa. Olette tietoisia, että puheenjohtajavaltio Suomi 10. joulukuuta järjestit kuulemisen myös seitsemän artiklan yksi kohdan pohjalta. Ja puheenjohtajavaltio Suomi on nyt halunnut myös parlamentin osallistumaan tähän epäviralliseen aamiaiseen, niin että parlamentti olisi mukana siinä aamiaisessa. Ja siellä ovat siis ulkoministerit mukana. Esittelijä tässä on kollega Rova Delvaux Corfield ja Rova Interfeldt joka on oikeusvaltioperiaate, perusoikeus, seurantaryhmän puheenjohtaja. He edustivat meitä tuossa tapaamisessa, vaikkakin, niin korostaisin vielä, toistan se vielä, että valittelemme nimenomaisesti sitä, että vaikkakin halusimme päästä mukaan kokoukseen, niin meillä oli tällainen epävirallinen kutsu esittää meidän kantaamme – Eli pyytää me ei ole vielä pysytty täyttämään. Mutta toivotan tervetulleeksi Tytti Tuppuraiselle. Euroopan ministerin lipevaliokunta, jossa hän voi esitellä nyt puheenjohtajavaltion päätelmiä, kertoo meille oikeusvaltioperiaatteen tilasta Unkarissa. Ja sitten meillä on myös tilaisuus kuulla kysymyksiä ja saada vastauksia – komission jäsen Reinelsin kanssa. Tervetuloa. Tervetuloa lipevaliokuntaan. Niin, että voidaan kuulla myös komission jäsenen näkemyksiä tässä arkaluontoisessa tärkeässä asiassa. Sitten totta kai meillä on esittelijä, varjosittelijät, lyhyitä kysymyksiä heiltä, koska täytyy pitää mielessä, että tämä on ensimmäinen osa tätä jälkimmäistä puoliskoa. Meillä on puolitoista tuntia kaiken kaikkiaan hoitaaksemme esityslistan tämän kohdan Unkarista seuraavan kohdan. Molemmat vierailijat puhuvat myös Puolasta ja sitten vielä lopuksi muutama minuutti kuullaan myös Lipevaliokunnan valtuuskunnan matkasta Maltalle. Se hoidettiin kiireellisesti jokunen viikko sitten joulukuussa. Ensin kuullaan siis ministeri Tuppuraista, Unkarin periaatteesta, olkaa hyvä. Thank you very much, honorable members. Kiitos. Hyvät Libe-valiokunnan edustajat, hyvät naiset ja herrat. Hyvät ystävät, täällä on paljon ystäviä paikalla. Aivan ensiksi haluaisin kiittää teitä, hyvä puheenjohtaja, hyvä herra Lopes Aguilar, siitä, että kutsuitte tänne puhumaan oikeusvaltio keskusteluun. Minulla on suuri ilo kunnia olla täällä paikalla teidän kanssanne tänään. Kuten tiedätte, oikeusvaltioperiaatteen ajaminen on ollut yksi Suomen puheenjohtajakauden tärkeimmistä prioriteeteista neuvoston puheenjohtajana. Ja minä itse olen ajanut henkilökohtaisesti tätä asiaa eh, yleisten neuvoston puheenjohtajana. Monesta syystä nyt on hyvä hetki puhua eurooppalaista arvoista. Meillä on yhä monimutkaisempi eurooppalainen ja globaali toimintaympäristö ja kansalaistemme odotukset EUta kohti ovat myös lisääntyneet tämän kaiken yhteydessä pitää pitää mielessä, että EU on aivan ensimmäisenä arvoyhteisö. Oikeusvaltioperiaate on eurooppalaisen identiteetin keskiössä ja se on kulmakivi kaikille toiminnallemme. Se on myös käytännön asia, koska jos siinä on puutteita, niin tämä vaikuttaa yhteiskunnan kaikkiin kerroksiin, unionin tilaan, valtioihin, kansallisiin eh, viranomaisiin, yrityksiin ja myös kansalaisiin. Jos mennään sitten tämän päivän asiaan, hyvät naiset ja herrat, haluaisin ensin puhua neuvoston oikeusvaltio vuoropuhelusta. Yhdistyneen neuvostossa puhuttiin siitä, miten voitaisiin parantaa oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamista kolme kertaa heinäkuussa, syyskuussa ja viimeksi marraskuussa. Keskusteluissa keskityttiin siihen, miten voidaan vahvistaa oikeusvaltion välineitä unionissa ja luoda synergiaa niiden välille. Ykkössana tässä on ennaltaehkäisy. Me olemme keskittyneet siihen, että etsitään tehokkaampia tapoja ennaltaehkäistä ongelmia parhaissa vaiheessa. Konkreettisesti halusimme neuvoston vuoropuhelusta vankempaa ja merkityksellisempää syyskuun neuvoston jälkeen lähetettiin ensimmäinen kirjallinen kysely ja ehdotettiin, että vuoropuolesta tehtäisiin yleinen keskustelu oikeusvaltioperiaatteen tilasta Euroopan unionissa huomioiden sekä myönteiset kielteiset trendit. Ehdotimme myös, että uusi oikeusvaltioraportti, joka tulee komissiolta, voisi olla tausta materiaalia tälle keskustelulle. Kireissä vastauksissa ja keskustelussa marraskuun yönnessä suurin osa valtuuskunnista oli valmiita etenemään niin kuin ehdotimme. Ja sen takia me hyväksymme neuvoston päätelmät näihin asioihin pohjautuen. Siinä oli takana 26 jäsenvaltiota. Nämä päätelmät ovat hyvä pohja vuoropuhelun vahvistamiselle jatkossakin niin, että tässä toimitaan yhteen komission oikeusvaltiokäsittelyn kanssa. Pitkällä aikavälillä näin varmasti pystytään tehokkaammin ennaltaehkäisemään ongelmia, kun käydään rakentavaa vuoropuhelua ja tehdään yhteistyötä. Hyvät naiset ja herrat, nyt menet sitten artiklaan 7 kohtaan 1, siihen pohjautuvaan menettelyyn Unkarin osalta. Kuten tiedätte, me pidimme ensimmäisen Unkarin kuulumisen Eh, syyskuun yleisten asian neuvostossa, kun oli kutsunut melkein vuosi siitä, kun saatiin Euroopan parlamentilta perusteltu ehdotus. Meistä tuntui, että oli todellakin korkea aika pitää ensimmäinen kuulemistilaisuus. Tämä kuuleminen oli yleinen, joka kattoi kaikki ne aiheet, jotka parlamentin ehdotuksessa oli mainittu. Ensinnäkin siinä annettiin Unkarille mahdollisuus saada myös oma äänensä kuuluviin. Toinen kuuleminen pidettiin viime viikolla joulukuun yleisten neuvostossa. Tässä kuulemisessa keskityttiin kolmeen aiheeseen, eli ilmaisun vapauteen, akateemiseen vapauteen ja oikeuslaitoksen riippumattomuuteen. Nämä ovat ne asiat, jotka eniten huolestuttivat valtuuskuntia ensimmäisessä kuulemistilanteessa. Molemmissa kuulemisissa muut jäsenvaltiot pystyivät esittämään kysymyksiä Unkarille ja näin ne myös tekivät. On hieno voida todeta, että kuulemiset pidettiin hyvin rakentavassa hengessä. Siellä oltiin kunnioittavia, mutta kuitenkin suorapohjaisia. Ja näiden kuulemisten lopuksi neuvosto teki Eh, sellaisen päätelmän, että neuvosto jatkossakin käsittelisi tätä asiaa, koska tässä asiassa parlamentti on se, joka panee koko menettelyn alulle. On tärkeää, että se tarkalleen tietää, mistä on kyse. Siksi minä kerroin neuvostolle kontakteista parlamenttia ja parlamentin kannoista. Tätä tiedosta varten minä ensin Tapasin Lopez Aguilarin ja Lepos Korsin ja myös Kroatian ja Saksan tulevina puheenjohtajavaltioina. Tämän lisäksi ennen viime viikon kuulemista järjestin epämuodollisen eh, aamupalan ministerien välille, jossa oli myös eh, valiokunnan puheenjohtaja ja komissio paikalla. Oli hienoa, että tuolle pystyttiin oikein hyvää vuoropuhelua käymään Unkaria koskien. Siksi haluaisin nyt kiittää siitä, että Libyvalikunta on niin hyvää yhteistyötä tehnyt meidän kaudellamme tässä hyvin tärkeässä, mutta haasteessa asiassa. Hyvät ystävät, meidän on pidettävä yllä ja vahvistettava yhteisiä arvoimme. Tämä on sellainen asia, johon tarvitaan kaikkien jäsenvaltioiden ja toimielinten yhteisiä ponnistuksia tehkäämme työtä tähän suuntaan myös jatkossa. Kiitos oikein paljon. Voin vastata kysymyksiin. Kiitos ministeri Tuppurainen puheenjohtaja Suomen puolesta, kun kausikin on päättymässä. Nyt sana on vapaa. Kuullaan ensin esittelijämme Rova Delbos ja sitten kierros varjosittelijöitä. Ja jotta tämä pystyttäisiin hoitamaan, niin puolitoista minuuttia minuuttia esittelijöille sitten minuutti muille. Luettelo on tässä. Ehkä olisi järkevää todeta, että täällä on muutama kamerakin, joka täällä kuvaa meitä. TV24 ja TV Polsat he ovat pyytäneet lupaa kuvata suorana tätä istuntoa. Kukaan ei ole vastustanutkaan. Eli sitten aloitetaan, mutta ja korttia nousee yhä enemmän, mutta pitäkää kiinni ajasta, koska sitten tulee vielä seuraavakin kohta, Puola, ja sitten seuraava kohta, Malta. Eli esittelijä, rouva Delbos Corfield, olkaa hyvä kolme minuuttia. Thank you. I will speak in... Kiitos, puhun ranskaa. Minä haluaisin kiittää puheenjohtajavaltiota, kuten olen tehnyt jo usean otteeseen, kun olemme yhteistyötä tehneet tämän kauden aikana. Haluaisin kiittää parlamentin nimissä siitä, että puheenjohtaja on halunnut olla yhteydessä parlamenttiin, mutta toistan, kuten herra Lopetakilla totesi, että se, että parlamentti on täysimittaisesti mukana, myös kun virallisesti parlamentin mietintö esitetään neuvostossa, niin se on kuitenkin vielä odotettua. Kiitos komission jäsenelle läsnäolosta ja tuolla pikkua aamiaisellakin, josta täällä puhuttiin. En sen enempää intä siitä, koska että muut ottavat sen esille. Ja liipävaliokunnan puheenjohtaja otti esille myös tämän vilpittömän yhteistyön kolmen toimielimen keskellä. Siinä on päästävä eteenpäin vielä. Vielä toistan sen, kuten useasti olet todennut, että totta kai se on teidän etujen mukaista, koska voitte käyttää meidän pitkää asiantuntemustamme myös Unkari-asiassakin. Meillä on asiantuntemusta, joka ei pelkästään ole meidän käsissämme parlamentissa, vaan täällä on jo kymmenen vuotta tätä käsitelty pikku epävirallinen aamien, joka meillä oli, vaikka se nyt ole ehkä tyydyttävin tapa, jotta me toivomme, niin se oli kuitenkin erittäin hyödyllinen. Ja arvostin kovasti sitä, ja vielä parlamentin nimissä halusin toistaa, että se oli myönteistä, että kaikki jäsenvaltiot olivat läsnä. Oli mahdollisimman moni ministeri paikalla, ja todellakin, että kiitos Suomen toimen toimien puheenjohtajavaltainen niin moni jäsenvaltio osallistui, he olivat valmistautuneita ja ja saivat tietoa tilanteesta ja varustan sitä kiinni enemmän ja sanon sen täällä kaikille siitä, että aamiaisella sitouduttiin monen jäsenvaltion voimin jatkaa käsittelyä niin, että me olemme myös siinä mukana, ettei asia jää unohduksiin. Ja kuulin myös komission jäseniltä tätä viestiä sitoutumisesta. Aamiaisen jälkeen oli sitten kuuleminen ja totta kai se oli suljetuin oviin me olin siellä mukana, mutta kolostaisin sitä, että mielestäni jotain vakavaa tapahtui tuona aamuna. Siellä oli koko kuulemisen ajan twiittejä Unkarin hallituksen edustajan puolelta, ja siellä oli lähes loukkauksia tai kunnianloukkauksia joitakin jäsenvaltioita hallituksen kohtaan. Minusta pitäisi olla erittäin valppaana tässä ja totta kai olla ensimmäinen kerta, kun en on käynyt. Ja se on huolestuttanut meitä kovasti. Ja nyt tämä päättyy Suomen kauden osalta, mutta minä ja parlamentti olemme tarttuneet tähän ja tässä moni asia on muuttunut vakavammaksikin. Se tietenkin varmasti jatkuu sitten myöhemmin. Me olemme toimittaneet tietoa tästä oikeuslaitoksen riippumattomuudesta, mainitsitte akateemisen riippumattomuuden ja mikään ei ole tässä parantunut päinvastoin. Me aamiaisellakin käsittelimme pitkään sitä. Muistuttaisin, että nyt vielä uusi vaihe on tullut vastaan, koska nyt on kyse kulttuurisesta ulottuvuudesta Unkarissa. Hallitus on siihen iskenyt. Eli siellä halutaan kaikkia samanvauksen muotoja nyt valvoa. Se on yksi linja, joka on ylitetty. Jos on huolestuttu siellä uutta lainsäädäntöä valmisteilla, niin että ministerit päättäisivät teatterit ja valinnoista, voittavat jopa johtajat nimittää tai kumota totta kai uusia huolenaiheita. Ja nyt me haluamme jatkoa Kroatian ja Saksan voimin toivottavasti he osoittavat samaa urheutta ja sitoutumista kuin te olette osoittaneet. Kiitos. Merci bien, madame. Kiitos. Rova Delpos Corfield ja nyt ehdottaisin, että minuuttia puolitoista e- varjoesittelijöille. Olen kaikki koordinaattoritkin kyllä tänne kirjannut ja muutama muukin jäsen vielä, mutta pitäkää kiinni aikataulusta, että se onnistuu kaikki kansanpuolen varjoesittelijä Rova Metsola jälleen. Puolitoista minuuttia. thank you, Kiitoksia herra puheenjohtaja. Kiitokset ministeri Tuppurainen vierailusta. Tämä taitaa olla viimeinen vierailunne täällä tänään tällä kaudella. Kiitokset tehokkaasta puheenjohtajuuskauden toiminnasta. Tähän aiheeseen liittyen voin sanoa, että kansanpuolue on muiden ryhmien kanssa samaa mieltä, että me olisimme halunneet olla paremmin mukana tässä varsinkin aamiaisen yhteydessä varjoesittelijät olisivat halunneet olla paikalla. Näin kaikki ryhmät olisivat olleet mukana keskusteluissa. Me olemme aina sanoneet, että kaikkialla oikeusvaltioperiaatteen pitää toimia ja että aina sopimuksen kirjanto on vaalittava, mutta viime vuosien aikana on havaittu, että eurooppalaiset välineet eivät ole niin tehokkaita ja vaikuttavia tai riittäviä tilanteiden korjaamiseksi. Kyse ei ole siitä, että tässä ikään kuin lähdetään jotain tahoa rankaisemaan, vaan varmistamaan, että olemassa olevia oikeuksia voidaan peräänkuuluttaa, mutta se edellyttää kattavaa, riippumatonta oikeusvaltioperiaatteen järjestelmää, joka kohtelee kaikkia jäsenvaltioita samalla tavalla. Vain ainoastaan tällä tavalla voimme välttyä siltä, että lähdetään jossittelemaan. Toivottavasti löydämme sellaisen järjestelmän, joka takaa yhtäläiset mahdollisuudet ja oikeudet kaikille. Sanon sen tällä viikolla painokkaasti siitä syystä, että monesti äänensävy muuttuu, kun hallitusväri muuttuu. Oma ryhmäni ei niin tee, enkä minäkään tee, vaan meidän täytyy ratkaista tämä ongelma ja toivottavasti tällä viikolla tilanne ole hyvin Kiitoksia. Uh, thank you, Mr. Chair. The Kiitos kollegat, ministeri. Vuosia kuluu toisensa perään ja, ja nyt uusi maa on astumassa remmin. Joidenkin seuraten hallitukset ylittävät rajan toisensa perään, oikeusvaltioperiaatteita rikkovat yhä uusilla alueilla kansalaisoikeuksia ja vapauksia poljetaan ja otetaan viestimet haltuun, vaikkakin saa vaikutelman, että tehdään ikään kuin aivan rankaisematta. Hiljattain Unkarissa, kun siellä on loukattu tuomareiden ja viestimien riippumattomuutta, Viktor Orban hallitus aikoo nyt rajoittaa myös kulttuuriinstituutioiden toimia, kuten vihreiden kollegakin totesi jo. Minusta nyt pitäisi olla Euroopan unionin johdon tavoitteena, uuden parlamentin tavoitteena, uuden komission tavoitteena ja puheenjohtajavaltion tavoitteena vaikuttavasti, nopeasti saada vastuuseen kaikki ne, jotka ovat oikeusvaltioperiaatetta rikkoneet, niin että jatkuvasti noudatettaisiin seitsemän artiklan menettelyä. Ja ehkäpä ennen kaikkea täytäntöönpanomekanismi, jotta voidaan estää jatkoväärinkäytökset ihmisoikeuksien oikeusvaltion periaatteen osalta. Totta kai kansalliset hallitukset, poliittiset puolueet, eli väärinkäyttäjät, eikä Euroopan unionin kansalaiset, kuten unkarilaiset, jotka kärsivät seurauksista heidän toimistaan. Kiitos. Kiitoksia, Rouva Pyrek. Uudistava Eurooppa, Rouva Trugado. Thank you, Chair, uh, very much. Kiitos, puheenjohtaja. Muutama ajatus vaan liittyen siihen, mitä Unkarissa tapahtuu ja Unkarille tapahtuu. Mutta ensin yleinen kommentti, joka on mielestäni tärkeä. Kunnes päästään siihen vaiheeseen, että kaikki voimme yhdessä sopia, että yksimielisyyssäännön pohjalta artikla 7 ei tule koskaan olemaan sellainen asia, joka vaikuttaa Orbanin. Tämä on myönnettävä yhdessä. Me tarvitsemme oikeusvaltio mekanismin, jolla voidaan tämä tarina lopettaa. Me tarvitsemme oikeusvaltiomekanismin, joka on vahva, jossa on hyvin selkeät ja tarkat säännöt. Enkä ole yhtään varma, että sitten kun tällainen mekanismi saadaan aikaiseksi, koska meillä on vielä tämä yksimielisyyssääntö, niin mekanismista edes tulee mitenkään tehokas. Minä olin juuri tiedotusvälineiden vapautta käsittelevässä konferenssissa Unkarissa. Tuo vapaus Unkarissa on kuolemassa pois. Ja aina kun Orbanin nimi mainittiin, niin siellä ihan ihmisiä puistattiin. Tämä ei voi olla tällaisessa maassa, jossa kaikki julkiset tiedonsvälineet ovat eh, hallituksen valvonnassa sanotaan, että Venäjän propaganda ei Unkarissa ole ollenkaan. Tämä johtuu siitä, että Orbanin propaganda on siellä niin vahvoilla, että hän ei tarvitse Putinilta mitään oppia. Hän toteuttaa tämän ihan tarpeeksi hyvin itsekin tässä, vaan he kilpailevat, kuka eh, on tehokkaampi. Ja kolmas kommenttini olisi, että neuvoston pitäisi olla avoimempi kuulemisissaan ja lainsäädännössään ja kaikessa siinä, mitä se tekee, koska muuten tulee vielä lisää tällaisia twiittejä ja puolitotuuksia. Ja jos ajatellaan sitä, miten tämä twiitti sieltä oikein tuli, se on todella häpeällistä. Kiitos. ID, it'll be Mr. Nicholas B. Not there. Ai ei paikalla. Kukaan ei ehkä halua kommentoida IDn puolesta. Sitten ECR. Rova Vinjevska. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Kiitoksia rouva ministeri. Seitsemän artikla on nyt muuttunut poliittiseksi aseeksi, ruoskaksi, jolla demokraattivalittuja hallituksia ruoskitaan. Jotkut teistä ilmeisesti kuvittelevat, että nämä asianomaiset hallitukset ovat luotettavia, koska eivät noudata teidän poliittisia ajatuksianne. Edellinen puhuja mainitsi valeuutiset ja disinformaation. No, minäpä kerron teille, että kovin usein tekin ruokitte tätä disinformaatiota, koska te toistatte toistamisestanne uutisia, joita ei ole edes varmennettu, jotka ovat hyvin kaukana totuudesta. EUn pitäisi olla suvereenien jäsenvaltioiden liitto. Jäsenvaltioilla on oma oikeutensa valita omat demokraattiset enemmistönsä ja muodostavat hallituksensa. Mutta se, mitä te nyt teette täällä, on pyrkimys pakottaa jäsenvaltiot rikkomaan ikään kuin oma oikeusvaltioperiaatettaan. Orbania jatkuvasti syynäätte ja saatte meidät uskomaan, että unkarilaiset pelkäävät Orbania. Tämä ole mitään vakavaa käyttäytymistä. Vielä toistaisin sen, että meillä on demokraattisesti valittu hallitus Unkarissa. Unkarin hallitus haluaa ennen kaikkea myös huomioida oman kansalaisensa tarpeet. Kiitos. Please, I see that. Ja huomaa, että Malin Björk ei pääse tänne. Hän on jossakin muussa tärkeässä tapaamisessa Euroopan parlamentin puitteissa. Niin ymmärtääkseni on Cornelia Ernst hoitaa tämän Guen puolesta. Olkaa hyvä. <laughs> genau so ist es. Äh, Näin on. Edustan Marlin Björk ja hän on Genevessä valiokuntamatkalla. Vielä yksi huomio. Meidän kannattaa aina muistaa, että mistä on kyse, mitä tapahtuu. Kyse ei ole niinkään siitä, että puuttuisimme jonkun kansan itsemääräämisoikeuteen. Emme yritä mitenkään pyörittää byrokratian rattaita, vaan kyse on perusoikeuksista, ihmisen perusoikeuksista, vapauksista. Siihen demokratia perustuu. Ja siksihän omassakin maassani ja omalla alueellani ihmiset menivät vuonna 1989 kaduille osoittamaan mieltään. Eli kyse on siirtymästä, sitä kaipaamme. Me halusimme tämän muutoksen ja me toivomme, että nämä vapauteen liittyvät oikeudet pätevät kaikkiin. Toisaalta me tarvitsemme tämän oikeusvaltioperiaatemekanismin, mitä tulee tähän sopimusrikkomusmenettelyyn ja siihen hulabaluuhun, joka tähän liittyy, no se on mielestäni riittämätöntä. Ehkä se kehitettiin silloin, kun ajateltiin, että kaikki on kunnossa, kunhan liittyy Euroopan unionin jäsenvaltioksi ja sitten tällaiset oikeusvaltioperiaatteeseen liittyvät ongelmat poistuvat kuin itsestään. Ja sitten tämänhetkinen tilanne. No mikä se on, se tämänhetkinen tilanne? Mitäs Unkarin kollegat ovat kerrot, kertoneet? Mitkä olivat ne tarinat ja kertomukset ja selvitykset? Miksi ette pääset komissiossa eteenpäin? ja mitä aiotte jatkossa tehdä? Siihen liittyen haluaisin teiltä vähän enemmän infoa. Kiitoksia. Kiitos. Nyt huomaan, että kaikki koordinaattorit ovat pyytäneet puheenvuoron ja saavatkin puheenvuoron. Minuuttia nyt erottaisin, puolitoista erottaisin, ei sen enempää pyydän. Aloitetaan Rova Zippelistä, koska Metsulla oli jo varjona Rova Zippel. Kiitos. Lyhyt kysymys puheenjohtajavaltiolle, kun te mainitsitte oikeusvaltioperiaatteen välineen ja myös ennaltaiset ja 26 jäsenvaltio olivat samaa mieltä. Voitteko ehkä arvioida tarkemmin, mitkä nämä välineet olisivat? Mitä oikein teette? Toiseksi, yksi kollegoista mainitsikin jo uuden lain, missä inhimillisten voimavarojen ministeri voi päättää paikallisten teattereiden johtajista. Ja sehän nyt tapahtui viime vaalien jälkeen. Oliko se myös osa keskustelua viime tiistaina Brysselissä? Eli kysyttekö siitä, mitä siinä on mukana? Puhuitteko myös siitä, että opposition oikeuksia leikattiin parlamentissa, koska nyt eivät ryhmiä muodosta siellä. Se siitä. Enkä minäkään halunnut mennä tässä keskustelun historiaan kun jatkuvasti on perusoikeuksia ja on loukattu, mutta pidän aika hassuna sitä, kun joku kollega totesi, että aivan oikeusvaltioperiaatteet ovat puoltaneet nyt mukaan yllättäen. Jotkut ryhmät tai maat ovat muuttaneet mieltään, kun on heidän hallituksestaan kyse. Muistuttaisin kaikille, että keskustelu Unkarista käynnistyi 2009. Olin uusi jäsen täällä parlamentissa. Meni enemmän kuin yksi lainsäädäntökausi. Ja viime kaudella vasta päätös tehtiin, että tästä löytyi enemmistö, niin että selvästi pystyn toteamaan, että tässä on demokratia- ja oikeusoliperiaatteita loukattu, ja että me johtuu yhdestä ryhmästä täällä. Rova Interfeld, Uudistuva Eurooppaa. Chair Paljon kiitoksia herra puheenjohtaja. Alkuun saanen kiittää puheenjohtajavaltiota Suomea ja ministeri Tuppuraista erityisesti Tiedän, että te olette kyllä sitoutuneet tähän asiaan, mutta minun on kuitenkin todettava, että neuvosto ei tee mitään, vaikka teillä on hyvät aikeet. Pelkkää puhetta, mutta tuumasta toimeen ei ryhdytä. Demokratia, perusoikeudet, oikeusvaltioperiaatteita raiskataan ja tapetaan. Jäsenvaltiot eivät tee mitään, seisovat tumput suorina. Pyydän anteeksi, te olette tehneet erinomaista työtä, pyrkimyksenne ovat hyvät, mutta demokratia menee retuperälle Puolassa ja Unkarissa. Monissa jäsenvaltioissa autoritaarista järjestelmää on havaittavissa. Korruptioon myöskin johtajat sortuvat. Siinäpä se suurin ongelma onkin. Ja mitä neuvosto tekee? Ei mitään. Me pyysimme neuvostolta keskustelua, kun huippukokous käytiin. Mitä valtaista sanottiin? Ei mitään, ei halaistua sanaa. Ja tämä tauti leviää leviämistään. Neuvosto, jäsenvaltiot vastaavat Euroopan unionin ö, hajautumisesta ilman demokratia, perusoikeuksia, oikeusvaltion periaatetta. Euroopan unioni ei tule elämään, se kuolee. Ja minä todellakin toivon, että teidän kolleganne toimivat vihdoinkin vastuullisesti näiden tilanteiden osalta. Ja kun Alankomaiden ministeri toteaa, että niin näissä maissa tapahtuvat tilanteet ovat kansallisia juttuja, vaikka valitettavia ovatkin, ei tämä ole mikään kansallinen kysymys. Kyse on meidän Euroopan unionista ja nyt on korkea aika, että neuvosto tekee jotain unionin hyväksi. Lopettakaa tämä kansallisuus ja suvereniteetti höpötys nyt, jos koskaan neuvoston on toimittava. I know we are confused. No todellakin hämmentävää. Olen iloinen, että te olette täällä ministeri, mutta kyllä on sanottava, että olen kyllä eri mieltä yhdessä asiassa. En ole ihan niin luottavainen. Aikaa on kulunut ja mitä on Euroopassa saatu aikaa, niin oikeastaan pelkkä malli sille, miten voidaan liberaali muuttaa autoritaariseksi. Aina sama juttu, ensin viestimet, sitten ulkoinen uhka mukaan, jos on enää uskonto mukaan, ja sitten vaikutusviestiminen, puhutaan vain tästä koko ajan, sitten on kansalaisyhteiskunta, joka puolustaa ihmisoikeuksia näiden ihmisten puolesta, ja sitten kansalaisyhteiskunnan järjestöt ovat ulkoinen uhka yhtäkkiä, sama narratiivi joka kerta ja sitä hyödynnetään niin, että voidaan luoda epävakautta demokratian nyt sitten kulttuuri, tutkimus ja niin edelleen. Se on toiminut. Ei voi kiistää sitä, että se ei olisi toiminut vain yhdessä valtiossa. Ja nyt täytyy vastustaa sitä, eikä riittävästi ole tehty. Ja voin nyt vain kehottaa teitä käyttämään sitä, mitä on käytettävissä neuvostossa, että jotain tekisitte. Täällä ei ole mainittu keskustelua MRKsta. Meidän täytyy käyttää MRKta täytyy ehdollisuutta käyttää sanoaksemme, että voitte käyttää Euroopan rahaa oikeastaan periaatteessa luomaan autoritääristä valtiota ja, ja, ja vielä vakauttamaan sitä entisestään. Ei sitä voida sallia enää, ja tässä tarvitaan, että neuvosto on meidän puolellamme. Thank you for... Kiitos, herra, herra Jaki. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Kiitos, puheenjohtaja. Tämä oli oikein mielenkiintoinen keskustelu. Täällä moni sanoi, että haluamme tietää, mistä on kyse Unkarissa, kun rikotaan oikeusvaltioperiaatteet. Täällä puhuttiin paljon teknistä yksityiskohdista liittyen aamiaiseen tuleviin kokouksiin. Sanottiin, että eh, Tiedotusvälineen vapaus on tärkeä, myös yliopistojen vapaus, akateeminen vapaus. Tästä olen myös samaa mieltä. Mutta mikä on tämä oikeusvaltion rikkomus Unkarissa? Siitä ei ole kukaan suoraan puhunut, eikä ole sanottu sen selvempää. Ei voida tarkistaa, ovatko argumentit Eh, päteviä vai eivät. Minä olen kuullut, että tilanne on huonontunut ja nyt pitää vain rangaista, rangaista ja rangaista, mutta haluaisin kuitenkin pyytää, että kun tällaisia vakavia syytöksiä esitetään, niin pitäisi pystyä tarkastamaan, ovatko nämä syytökset todella eh, perusteltuja vai eivät. Aika mielenkiintoinen argumentti oli se, mitä yksi puhuja sanoi, että kun hän kävi Unkarissa, kun ihmiset kuulivat Orbanin nimen, niin he olivat kauhistuneita. He olivat niin kauhistuneita, että hänet valittiin neljättä kertaa näin suurella enemmistöllä. No, teidän puolueenne hyvä kollega ei voi toivoa tällaista vaalitulosta. Teki varmasti pitäisi siitä, jos näin kauhistuisivat teitä. Meidän pitäisi täällä vähän ammattitaitoisempaa keskustelua käydä, kun puhutaan oikeusvaltioperiaatteen rikkomista, niin mikä se rikkomus on? Now before... Ja ennen kuin palataan vielä vieraisiimme ja heidän täytyy päästä myös ääneen, niin ensin päätetään jäsenten kierros, jos halutaan kysymyksiä vielä esittää, minuutti kullekin, kullekin minuutti. Rouva Inser ensin. Thank you so much, uh, Mr. Chair. Herra puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Arvoisa ministeri Tuppurainen, kiitokset vierailustanne Kiitokset myöskin tekemästänne työstä tämän kuluneen puolivuotiskauden aikana. Jatkaisin näistä kysymyksistä, joita teille on esitetty, eli mitä jatkossa tulee tapahtumaan. On puhuttu rikkomuksista, vaikka jotkut täällä eivät halua myöntää sitä, että Unkarissa mielipiteen vapautta leikataan ja Puolassa oikeusjärjestelmä rapeutuu. Me tiedämme, nämä ovat faktoja. Puolan osalta voidaan jopa sanoa, että on tehty päätös, jonka mukaan poliittinen järjestelmä siihen oikeuslaitokseen vaikuttaa poliittinen kenttä. Monia esimerkkejä löytyisi, mutta minä kysyisin teiltä seuraavaa. Mitä aiotte jatkossa tehdä? Edistyykö asian käsittely laisinkaan ja voisitteko antaa meille esimerkin näistä ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä, joita mainitsitte. Sanoitte, että tällaisista oltaisiin keskusteltu ja olisikin mielenkiintoista kuulla, minkälaisista toimista olisi kyse. Minuutti, vielä kaksi asiaa tulee, minuutti. Uh, uh, Kiitos. Kun täällä kuulee näitä puheenvuoroja, vaikuttaa siltä, että täällä on ainoastaan vasemman laidan inkvisiittoreita paikalla. Haluaisin kollegan tavoin pyytää, että täällä vakavasti puhuttaisiin, kun Unkaria vastaan nyt käydään oikeudenkäyntiä, niin tämä on kyllä täysin eh, puolueellista. Tämä on noita vaino itse asiassa. Unkarin hallitus on moneen otteeseen vastannut kaikki näihin syytöksiin ja on aina ollut avoin keskustelulle ja on jatkossakin tämä ei ole mikään oikeudellisiin vaatimuksiin pohjautuva menettely, vaan tässä on poliittisia vaatimuksia, jotka on pilotettu tällaisen oikeusvaipaan ja halutaan kritisoida eh, Unkarin hallitusta, kun se on eh, kristinin lähestymistavaltaan, mutta itse asiassa täällä pitäisi puhua Maltasta ja toimittajan murhasta ja tässä on sosiaalimurrit takana ja tämä halutaan ottaa pois täällä käsittelystä. Tämä on todellinen häpeä. Nyt puhutaan Unkarista. Kyllä Puolasta ja Maltastakin vielä tulee kohtansa. Odottakaa nyt vain. Odottakaa nyt vain. No nyt sitten Rova Tunes, minuutti. One minute. Thank you, Chair. Um, articles... Kiitos. Artikla 7 käynnistettiin osana pitkää luetteloa joita hallitus toteutti, koska siellä loukattiin oikeusvaltoperiaate. Ja, ja todellakin on tullut pitkä prosessi. Ja kaikki tämä vain rohkaisut Orban, ja kuten olemme kuulleet, ihan viime viikolla vasta hallitus tiukentaa otetaan teattereihin, ajatellen rahoitusmahdollisuuksia tai parlamenttiryhmän se Kysyisinkin seuraavaa kun ajattelee, ajattelee teidän kokemuksianne ja ajatuksianne, niin mitä pitäisi tehdä sen että tehdään yhteistyötä hallituksen kanssa, kun se edelleen vie pohjaa oikeusvaltioperiaatteelta. Sitä paitsi on todettu, että ajateltu, että seitsemän artiklaa tietoja voitaisiin julkistaa. Onko enemmistöä löytynyt tämän taakse? Tukeeko puheenjohtajavaltio tätä läpinäkyvyyttä? Ja lopuksi olen tehnyt neuvostolle kirjallisen kysymyksen liittyen edelliseen kuulemiseen joulukuussa, mutta en ole vastausta vielä saanut. Nyt haluaisin tietää, onko niin, että Unkarin hallitus on halunnut julkistaa kuulemisen tietoja vai oliko vain tämä tiedottamista pelkästään. Arvostaisin vastausta nyt. Mrs. Dobrev, one minute. Thank you. I'll speak in Hungarian. Nagyon szépen köszönöm Minä puhun Unkaria. Kiitos, puheenjohtaja. Moni on ajatellut, että ehkä se, että tähän menettelyyn ryhdytään, niin voisi käydä niin, että Orbán rauhoittuisi ja hänestä tulisi järkempi, mutta päinvastoin hän on viime vuonna aikana radikalisoitunut erityisesti paikallisvaalien jälkeen, kun eh, lähdettiin mm, paikallistasoa ja mm, teattereita ja muita vastaan hyökkäämään. Pitkä lista olisi tässä, mutta on hienoa, että Euroopan parlamentissa konservatiivis eh, kansallis puolueidenkin keskuudessa kuullaan yhä enemmän siitä, että oikeusvaltioperiaate ja ihmisoikeudet ovat kristillinen periaate, jota pitää kunnioittaa. Toivottavasti eh, lähikuukausina tämä tehdään selväksi ja Euroopan kansanpuolue tekee selväksi että se kristilliskonservatiivisena ei voi olla Fidesin eh, linjoilla. Tämä tekisi eh, selväksi sen, että todellakin demokratian tuhamista tulisi jonkinlaisia seurauksia Euroopassa. Kiitos. Paulus Pigin, Slovak. Puhun Slovakia. Hyvät kollegat, ihan tarkalleen kaksi kuukautta sitten Euroopan parlamentti hyväksyi päätöslauselma, joka liittyy Venäjän puuttumiseen vaaleihin. Eli jos joku sitten väittää, että Venäjä on mukaan ollut neutraali, niin sitten siitä sanotaan, että se on propaganda. Jos joku Sorosin mainitsee, niin sitten välittömästi väitetään, että on kyse kielteisestä hahmosta. Kun sitten puhutaan herra Sorosin rahoittamista yliopistosta, niin ei se ollut mikään yliopisto loppujen lopuksi. Haluaisin lähettää nyt viestin herra Orbanille, puolalaisille ja, ja briteille, niin että jatkaisivat vain taistelua. Danke, Chair. Ich werde auf Deutsch sprechen. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Päteviä kysymyksiä on esitetty ja niihin täytyy jollakin tavalla saada vastauksia, varsinkin jos EUn halutaan kehittyvän oikeaan suuntaan, joten en palaa näihin, mitä täällä on jo sanottu. Mutta suuri ongelma ja yhtä lailla tärkeä kuin tämä keskustelu on tämä tekninen ulottuvuus, eli miten kansalaisillemme voisimme osoittaa, miten tärkeä tämä oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen on, jos demokratiaa halutaan säilyttää. Puolassa ja Unkarissa, niin kuin sanottiin, hallitus perustui demokraattisiin vaaleihin, joten kyse on teknisistä termeistä, mutta miten ne saadaan ihmisille välitettyä? Onko neuvostossa edes jossain määrin tätä asiaa pohdittu? Yes, thank you, chair. Um... Kiitos puheenjohtaja. Varmasti olemme samaa mieltä kaikki. Me tarvitsemme enemmän vaikuttavia toimia, jotta voidaan estää demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen rapauttamisen, mutta on kyse niin perustavanlaatuista asioista, että se jäisi vain komission käsin ja se valtio pitäisi käyttää omaa toimivaltaansakin. Heillä on toimivaltaa totta kai ryhtyä toimiin 259 artiklan nojalla ja viedä se tuomioistuimen. Kyse on, ja se harvoin tätä käytetään kuitenkin oikeusvaltioperiaatteen osalta. Miksi ei ole nyt käytetty tätä poliittisessa päätöksenteossa, kun se ei muuten johda mihinkään? Se onnistuisi, jos on halukkaita maita riittävästi mukana. Eli mikähän on valtio Suomen kanta? Onko tästä keskusteltu ylipäätään? No, nyt puhutaan Unkarista, mutta yhtä lailla voidaan ajatella – Puolaakin. Olen todella vain aprikoinut, onko tästä ylipäätään keskusteltu neuvostossa jäsenvaltioiden kesken. Kiitos. Yes, thank you very much. Um, uh... Kiitos. Kolme kommenttia. Ensinnäkin, miten voidaan käsitellä tätä itsensä uhriksi asettamisasiaa ja että syytetään siitä, että jotain syrjitään. Miten tätä voidaan käsitellä hallitusten kesken ja oikeusvaltioperiaatteen epämääräisyydestä puhutaan useammin, vaikka kaikki tiedämme, että on olemassa sitä koskevia oikeuden päätöksiä. Ei tämä ole mitään epämääräistä, vaan ihan selvää. Ja toinen seikka sitten tämä on todennäköisesti viimeinen kerta, kun olette täällä. Minkälaisen neuvon antaisitte meille? Mitä voidaan oppia tästä menettelystä ja tästä kokemuksesta? Mitä pitäisi ottaa opiksi, kun halutaan tätä mekanismia nyt parata? Yes, kiitos kaikille. Tuskin kukaan ei jäänyt välin ahjusmekker. Jos minuutissa, ei sen enempää. Ei ongelma. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos ministeri Tuppurainen alustuksesta ja työstänne sitoutumisestanne oikeusvaltioperiaatteeseen kuuden kuukauden ajalta. Haluaisin vain selventää yhden asian. Myös kun olen esittelijänä tässä uudessa välineessä esittelijänä, on hauska kuulla niin monen kollegan tukevan ajatusta. Olen samaa mieltä, että se on olennaista, että viedään sitä eteenpäin, niin että saadaan puolueet on objektiivinen arvio selkein kriteerein koskien kaikkia sen mutta sen sanon, että ei tämä korva koskaan seitsemän artiklan menettelyä millään muotoa, oli sitten kyse Unkarista tai Puolasta. Tämä ymmärrettäköön. Eli se on tässä rinnalla. Lyhyt kysymys ministerille. Oletteko sitä mieltä, että on todennäköistä näitä päätelmien pohjalta, että seuraava vuotuinen keskustelu neuvostossa nimenomaan komission raportoinnin pohjalta hoidetaan? Onko se jo selvä? Kiitos. Puheenjohtaja ilman mikrofonia. So I suggest, so that we... Ehdotan, että kun vähän aikaa jäisi, koska puoli yhteen toista aikaa on, eli noin 40 minuuttia Teette saada kaikki kysymykset ja kommentit varmasti. Kukaan ei varmasti tyydy kylläkään vastauksiin eikä kaikkia voida tyydyttää, mutta tilanne on vireillä. Keskustelu on avoinna. Ja iskee aivan nipeä toimivallan ytimeenkin. Ehkä, ehkä voitte paremmin kykyne mukaan herra Reinders jotain sanoa muutama minuutti. Olkaa hyvä komission jäsen ja sitten te lopuksi ministeri Tuppurainen. Mr. Chair, uh, thanks all the... Kiitoksia herra puheenjohtaja. Kiitokset arvoisat Libe-valiokunnan jäsenet tästä sitoutumisestanne oikeusvaltioperiaatteeseen. Keskustelu on käyty. Parlamentin aloitti tämän koko prosessin ja me yritämme osallistua siihen, eli että kaikki kolme toimielintä olisivat siinä mukana. En lähde toistamaan täällä sanottua, joten ihan lyhyesti vain toteaisin, että meidän täytyy jatkaa työtämme seitsemän artiklan menettelyyn liittyen Kroatian puheenjohtoskaudenkin aikana yhteistyössä neuvoston ja parlamentin kanssa. Ja me olemme huolissamme ottaen huomioon, mitä on tapahtunut ja varsinkin mitä tulee kuripitomenettelyihin koskien erinäisiä tuomareita ja mitä tulee uusiin lakeihin ja oikeuslaitoksen riippumattomuuteen. Sitten toinen asia. Meillä on muitakin välineitä käytettävissä. Ja saanen toistaa sen, että komissio aikaisemmin, kuten nytkin, jatkaa työtään – Eli ottaa käyttöön rankaisumenetelmiä, rikkomusmenettelyjä, jos tarvi vaatii nyt odotamme, mitä tapahtuu tämän yliopisto lakikysymyksen tiimoilta. Nyt kyse on uudesta kaudesta. Minä vastaan uuden mekanismin käytöstä tasavertaisin perustein, mutta on tietenkin selvää, että kyse on uudesta mekanismista. Tietenkin voidaan hyödyntää myöskin seitsemän artiklan mukaista menettelyä. Näitä voidaan yhdistää, mutta joskus rahoituksellakin voisi olla keskeinen merkitys, joten eiköhän olisi paikallaan hyödyntää myöskin tätä ehdonalaisuutta silloin, kun oikeusvaltion periaatetta vastaan toimitaan. Keskusteluja on käyty, mutta me jatkamme seitsemän artiklan mukaista välinettä, että myöskin muita välineitä, jotka ovat käytettävissämme. Kiitos yrimekkäästä lausunnosta. Ministeri Tupran, olkaa hyvä. Kiitoksia kovasti, herra puheenjohtaja. Kiitos arvon parlamentin jäsenet tähdellisistä ja voimaperäisistä puheenvuoroista. Valitettavasti en pysty kaikkiin vastaamaan. Niitä tuli niin lukuisa määrä, mutta takaan kyllä sen, että kirjasin ylös joka ikisen kommentin ja palaan asiaan varmasti. Mutta ensinnäkin, jos sopii, niin aloitan siitä kommentista, jonka Delvos Korfield esittelijä esitti vielä kerran vielä tästä Euroopan parlamentin roolista seitsemän artiklan kuulemisessa neuvostossa. Kyllä. Tästä keskusteltiin asianmukaisesti, kun valmisteltiin tätä muotoa kuulemisia varten ja totta kai läheisessä yhteistyössä neuvoston sihteeristön ja oikeudellisen yksikön kanssa. Ja seitsemän artikla tarjoaa parlamentille vain siinä, että se voi antaa esityksen ja hyväksynnän neuvoston päätökselle. Seitsemän artikla ei anna mitään muodollista rooliakaan parlamentille itse kuulemisissa valitettavasti. Näin on, mutta henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että yhteistyö parlamentin kanssa – on todella, todella tärkeä neuvoston. Täytyy olla tietoinen parlamentin näkemyksistä, varsinkin kun aloite tuli teiltä. Eli kuten totesinkin, olen kyllä ottanut sen huomioon kaudellamme. Minulle se on tärkeä. Viittasitte myös tähän epä, hyvin epäikävään Twitteriin kuulemisen aikana. Se oli todella valitettavaa, sen sanon. Ja minä välittömästi pyysin kirjallista selitystä Unkarin valtuuskunnalta heidän käyttämisestään ja sain selityksen lyhyen kirjeen Unkarin hallitukselta, mutta valitettavasti se ei osunut naulan kantaan, se oli riittämätön päinvastoin. Siinä tarvittiin hyvin kyseenalaisia vihjailuja menettelystä neuvostossa. Eli minä pyysin, että Koreper, pysyvät edustajat, keskustelisivat tilanteesta. Se hoidettiin tänään aamupäivällä ja käsittääkseni pysyvät edustajat ovat hoitaneet sen niin, että voidaan tämä hoitaa ylipäätään, mutta totta kai me puutumme Unkarin hallituksen syytöksiin kirjessään, jonka vastaanotin. Toivottavasti voimme jatkaa sitten muilla tahoilla, koska tämä Twitterinti ei ole kovin kunniakasta kenenkään kannalta. Moni täällä viittasi mekanismeihin tai välineisiin, joita meillä on oikeusvaltioperiaatteen saralla. Puheenjohtajavaltiona me olemme tehneet parhaamme. Ja meillä on ollut kolme erilaista väylää. Ensinnäkin seitsemän artiklan kuulemiset Unkarin kohdalla – se oli meidän velvollisuutemme mielestäni. Teimme mitä meiltä odotettiinkin. Ei se helppoa ollut, sen kyllä sanon. Palautetta tuli vähän epä, ikävälläkin tavalla, mutta kun teiltä aloite kerran tuli, oli korkea aika siihen tarttua. Me jatkoimme myös menettyälle Puolan kanssa, saimme tilannekatsauksen ja niin edelleen, päivityksiä ja niin edelleen. Siitä jatketaan hetken päästä ja sitten toiseksi oikeusvaltioperiaate vuoropuhelu. Me toimitimme puheenjohtajavaltion päätelmät tämän vuoropuhelun arvioinnista. Odotan tässä nyt innolla uuden komission työtä, Dini Reidensin työtäkin. Me saamme vuotuisen vertailun myös ja sitten neuvostokin osalta toivottavasti teidän kysymykseen vastatakseni seuraava vuoropuhelu Saksan kaudella toivottavasti toimitetaan myös eteenpäin menettelyn mukaisesti. Sitten kolmanneksi puheenjohtaja, uusi MRK-ehdollisuus. Puheenjohtajavaltiona me olemme juuri MRK-neuvottelulaatikkoamme julkaiseet ja siellä on viittaus oikeusvaltioperiaatteeseen. Jos se meitä on kiinni, niin jatkossa MRKssa, jos on puutteita jossain maassa oikeusvaltioperiaatteen noudattamisessa, jos se on vaarassa, niin sitten rahoitusta voidaan jäädyttää. Minusta tämä on nyt uusi väline, oikeusväline, oikeusvaltioperiaate lakkalupakissa. Joku viittasi täällä myös pelotteeseen, että pitäisi olla keino pelottaa, pelotella siitä, että ei to, tämä toteutuisi. Ja MRK on yksi väline minun mielestäni. Sitten lyhyesti reagoisin vielä herra Rouva Wisniewskan lausuntoihin. Kyllä, Unkarin ja Puolan hallitukset ovat demokraattisesti valittuja. Ne ovat demokraattisia hallituksia, mutta kun meillä on demokraattinen hallitus jäsenvaltiossa, jossa unionissa, niin jokaisen täytyy noudattaa sääntöjä. Ja, ja sitähän me nyt korostamme, kun me puhumme oikeusvaltioperiaatteesta Euroopan unionissa, ei ole kyse jonkun hallituksen käyttäytymisestä, ei poliittisesta mielipiteestä tai moraalisesta ajatuksesta, oikeudellisesta tosiasiasta, joka on kirjattu kaksi artiklaa perusopimuksessa. Eli oikeusvaltioperiaate on Euroopan unionin perusta ja siksi me olemme niin peränantamattomia tässä asiassa. Lopuksi te kysyitte, mitä neuvoa minulla olisi. Meillä on suomalainen sana sisu, it means kestävyyttä. Älkää antako periksi, jatketaan tässä myös myös seuraavien puheenjohtajavuotien aikana. Se on meidän perintömme. Thank you. Thank you. So good to see you with so much issue. <laughs> With so much. Kiitoksia kovasti. Ei keskeytetä tätä. Seuraavaan kohtaa sitten esityslistalla. Seitsemän artikla yksi kohta Puolan kohdalla. Euroopan parlamentti, tämä live-valiokunta on läheisesti seurannut kehityskulkua Puolassa koko ajan. Euroopan parlamentti hyväksyi, on hyväksynyt useita päätöslauselmia, varsinkin sen, jonka maaliskuussa 2018 hyväksyttiin tukien sitä, että seitsemän artikla käynnistettäisiin komission voimin Puolan kohdalla. Komissio se käynnisti parlamentin täydellä tuella ja tässä olitte johto, me olimme johtoasemassa Unkarin, kuten myös Puolan kohdalla. Edeltäjäni Claude Moraes oli Varsovassa ja puhui parlamentin jäsenille siellä, to- toimittajille ja tuomareille. Ja, ja Lipe-valiokunnan marraskuinen matka viime vuonna toisille useita huolia sekin liittyen oikeusjärjestelmän riippumattomuuteen, vihapuheeseen ja toimiin muun muassa seksuaalivähemmistöjä kohtaan. Sitä käsittelimme myös täällä Strasbourgissa viimeksi. Erityisen huolestuneita olemme siitä, että on kuritoimenpiteen tuomareita vastaan, jotka ovat kritisoineet oikeuslaitoksen uudistuksia. Siksi me haluamme kuulla vierailtamme tässäkin ministeri Tuppuraiselta ja komission jäsen Reindelsiltä, että kertovat näkemyksistään. Minä satun olemaan tässä esittelijänä. Nyt pyydän, että te kaikki teette kaikkenne, että se voidaan hoitaa tässä aikataulussa tänä päivänä. Esittäisin, että te jälleen käynnistätte keskustelun. Olkaa hyvän 5-7 minuuttia. Kiitos. Honorable Mr. Chair, Hyvä puheenjohtaja, hyvät ystävät. Tämän päivän toisen aiheena on pyydetty, että puhuisin Puolan oikeusvaltioperiaatteen tilanteesta artikla 7 yksi menettelyn mielessä. Tämä on erilainen menettely kuin Unkarin kohdistuva menettely kahdella tärkeällä tavalla. Ensinnäkin siksi, että sen pani alulle Euroopan komissio ennen artiklan 7 menettelyn käyttöönottoa. Komissio ensimmäistä kertaa puitteistaan sovelsi Puolaan. Ja sitten menettelyn eh, kattama ala on jonkun verran kapeampi. Unkaria koskeva menettely käsittää 12 eri aihealuetta, mutta Puolan osalta kyseessä on ainoastaan oikeuslaitoksen tilanne. Kun Suomi aloitti puheenjohtajavaltiona neuvostossa heinäkuussa artikla 7 menettely Puolan osalta oli jo käynnissä, oli pidetty Itävallan kaudella kolme kuulemista ja tehty tilannekatsauksia. Suomen puheenjohtajakaudella Puolan asia oli YNssä heinäkuussa, syyskuussa ja joulukuussa ja aina luotiin katsaustilanteeseen. Näiden keskustelujen keskiössä ovat olleet Euroopan eh, tuomioistuimen perustelut kannanoton ja ne liittyvät arvitaan seitsemän menettelyyn. Nämä kannanotot ovat ja lausunnot ovat tuoneet paljon selkeyttä neuvostoissa komissio kertoi ministerille, minkälaisia vaikutuksia tällä on. Kerrottiin myös Puolan oikeuslaitoksen kehityksestä. Puolan hallitukselle on tietysti tarjottu mahdollisuus kommentoida asiaa ja toimittaa tietoa. Minusta nämä ovat olleet hyödyllisiä mielipiteen vaihtotilaisuuksia, jotka ovat mahdollistaneet kattavan kuvan saamisen Puolan tilanteesta. Hyvät ystävät, tässä kaikki minulta ja nyt komission jäsen Randers voi kertoa lisää tästä menettelystä ja sisällöstä. Kiitos oikein paljon. Thank you, Mr. Shah. be just a little longer than before. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Niin nyt Puolasta vähän pidempään kuin äsken Unkarista. Niin, kiitokset tästä mahdollisuudesta kertoa komission kannasta koskien oikeusvaltioperiaatteen tilanteesta. Jurva kertoi siitä, mikä on Puolan tilanne. 10. joulukuuta YANS infoa saatiin. 5. marraskuuta tuomioistuin antoi päätöksensä rikkomusmenettelyyn liittyen. Kyse on tuomareiden eläkejärjestelytä. Tuomioistuin, kuten komissio ilmoitti itse, että jos tavallisten tuomareiden eläkeikää lasketaan ja että oikeusministerillä on mahdollisuus jatkaa tätä toimikautaan, niin Puola on rikkonut oikeus laitoksen riippumattomuuden periaatetta, eli 19 artiklan mukaista menettelyä. Tämä on tärkeä päätös, joka tuomioistuin antoi, koska tuomioistuimen jäsenet voivat hakea tähän muutosta. 19. marraskuuta tuomioistuin antoi toisen ennakkopäätöksen koskien muutoksenhaku tuomioistuimen perustamista, kamarin perustamista. Korkein oikeus voi päättää, onko tämä kamari riippumaton ja mitä olisi otettava huomioon tällaista arviointia tehtäessä. Korkeimman oikeuden pitää ottaa huomioon, miss, millä tavalla nimitykset on toteutettu, varsinkin miten heidät on valittu tuomarineuvostossa. Lisäksi pitää ottaa huomioon, että jäsenet ovat parlamentin nimeämiä. Ja lisäksi pitää ottaa huomioon, millä tavalla tämä tuomarineuvosto hoitaa tehtäviään. Lisäksi pitää ottaa huomioon myöskin se, että kurinpitolautakunta on ainoastaan uusien jäsenten muodostama. Puolan korkein oikeus hyväksyi päätöksensä 5. joulukuuta. Sen mukaan tämä lautakunta ei ole täysin riippumaton ja tästäpä syystä se ei ole unionin lainsäädännön mukainen eikä kansallisen lainsäädännön mukainen tuomioistuin. Eli se ei ole riippumaton toimija. No kyllähän minä voin puhua hitaamminkin. And so the Supreme Court, <laughs> the Supreme Court ruling underlined. Korkein tuo, oikeus ilmoitti, että tuomioistuimen marraskuisen päätöksen sisältö sitoo kaikkia Puolan viranomaisia oikeustahoja. Tähän on reagoitu hallituksen äh, valtion puolelta ja tästäpä syystä saaneenkin korostaa, että oikeusvaltioperiaatteen kunnioittaminen tarkoittaa sitä, että kaikki tahot ovat velvoitettuja noudattamaan tuomioistuimen päätöstä. Varsinkin jos tällaiset päätökset perustuvat tuomioistuimen ennakkoratkaisuun. Ja kuten oikeuskäytäntö on osoittanut, niin unionin lainsäädäntö on aina etusijainen suhteessa kansalliseen lainsäädäntöön. Nyt, jos koskaan Puolan johdan on osoitettava, että se on sitoutunut oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen. Tämä liittyy myöskin 9. marraskuuta annettuun päätökseen – käräjäoikeuden tuomari halusi hakea muutosta tehtyyn päätökseen. Hän oli joutunut kurinpitoon lautakunnan toimien kohteeksi. Kyseinen tuomari erotettiin tehtävistään Saanen muistuttaa, että Tuomioistuimen puheenjohtaja on myöskin tuomarineuvoston jäsen ja kolmas joulukuuta annettiin virallinen lausuma, jossa kritisoitiin juuri sitä, että otetaan kantaa muiden tuomareiden tilanteeseen. Ja tämä on omiaan hankaloittamaan oikeusjärjestelmän uudistusprosessia kurinpito toimenpiteisiin ryhdytään, mikäli kritisoidaan lautakunnan ja tuomioistuimen tekemiä päätöksiä. Ja tämä, jos mikä, on korkeimman oikeuden päätöksen vastaista. Tällainen toiminta aiheuttaa kyllä ongelmia oikeusvaltioperiaatteen vaalimisen suhteen. Puolan hallitus myöhemmässä vaiheessa esitti uuden lakiehdotuksen ja se käytännössä tarkoittaa sitä, miten toimitaan silloin, kun määräyksiä rikotaan, minkälaisia kuripitomenettelyjä voidaan ottaa käyttöön. Komissio tällä hetkellä arvioi tämän lain sisältöä ja onko se EU-lainsäädännön sallimissa rajoissa. Ja mitä tulee kurimme pito toimenpiteiden soveltamiseen tuomareiden osalta, niin 10. lokakuuta komissio päätti aloittaa rikkomusmenettelyn juuri tämän kurinpitotoimien osalta, koska komissio on sitä mieltä, että tämä uusi järjestelmä ei anna riittäviä takeita tuomareiden suojelemiseksi poliittiselta ohjaukselta. Kaikesta huolimatta, niin kuin tiedätte, niin tuomareita vastaan on ryhdytty kurinpidollisin toimenpitein. On väitetty, että lautakuntien kokoonpanoa muutetaan muun muassa poliittisista syistä johtuen. Neljäs joulukuuta ilmoitettiin, että tuomioistuin ei pysty takaamaan Puolassa oikeusvaltioperiaatteen soveltamista. Komissio on tietoinen, että Pääministeri ja presidentti ovat useampaan otteeseen ilmoittaneet, että oikeusjärjestelmän uudistuksia jatketaan ja komissio tulee seuraamaan, miten tämä asia etenee. Ja lopuksi, herra puheenjohtaja, toteaisin, että viime kuukausien aikana havaitut tapahtumat osoittavat, että tilanne pahenee Puolassa entisestään. Me tulemme tarkkaan seuraamaan tilanteen kehittymistä ja keskustelemaan Puolan viranomaisten kanssa pyrkien ratkaisemaan nämä ongelmat ja olen sitoutunut tietenkin informoimaan teitä ja Euroopan parlamentin libevaliokuntaa tilanteen kehittymisestä. Tässä oma tietoni näihin Puolaan koskeviin kysymyksiin liittyen. Kiitoksia kovasti komissaari. Kiitoksia kovasti näistä selkeästä, rohkeasta lausunnostanne tässä asiassa. Ja nyt keskustelu jatkuu seuraavan tapaan. Ensinnä esittelijä saa jotain sanoa, eli minä arvon itse sattumalta puheenjohtajananne lipevaliokunnassa ja sitten varjoesittelijät. Mutta täällä on kyllä luettelokin Yritän nyt jotenkin tämän hoitaa tässä aikataulussa. Ehkä voi mennä vähän yli tämän kokouksen aikataulun, mutta nopeutetaan nyt nopeasti tätä. Yritän ainakin ensinnäkin. Tarpeetonta sanoa, että täytyy noudattaa ja kunnioitusta Puolalle, joka on Euroopan unionin suuremmainen jäsenvaltio, yksi suurimpia väestöltään EUn jäsenvaltiosta. Eli Totta kai olemme nyt huolissamme myös tilanteesta oikeusvaltioperiaatteen osalta Puolassa. Jos ajatellaan poliittista puuttumista perustuslakituomistuimeen 2015 alkaen jo se, että Euroopan parlamentin, vaan Venetsian komissio on usean otteeseen tämän todennut ja moni muu kansallinen järjestö ihmisoikeusasioissa, että on pakotettu eläköitymään tuomareita korkeimmasta oikeudesta, ja vain Euroopan tuomioistuin pystyy estämään sen, ja siellä on puhuttu myös tuomarineuvoston kokoonpanoon, niin että sen pitää olla hallituksella lojaali, ja oikeusministerien ote syyttäjään, syyttäjävirastoon ylipäätään, ja sitten kurinpito kamari ja se, että olisi riippumaton korkeimmasta oikeudesta, kun siellä on hallituksen nimittäin tuomareita. On tuomareita vastaan aloitettu kuripitomenettely, ja totta kai nämä uudistukset ovat huolenaiheena. Tiedämme, että Euroopan tuomioistuin antoi ennakkoratkaisupäätöksen uudesta kurinpitokamarista ja kansallisen tuomarineuvoston kokoonpanosta käyttäytymisestä tuomioistuin, Euroopan tuomioistuin antoi myös analyyttiset puitteet siitä, noudatettiinko vai ei riippumattomuuden periaatetta EUn perusoikeuskirjan mukaisesti 47 artiklan mukaisesti kaksi viikkoa sitten. Puolan tuomioistuin toimi tämän Euroopan tuomioistuimen tuomion pohjalta toteten, että kansallinen tuomioistuin ei voi antaa riittävästi takeita riippumattomuudesta lainsäädännölliselle tai viranomaisille. Korin, kurinpito, kamari ei ole noudattanut 47 artiklaa perusoikeuskirjassa. Kolme kysymystä komissiolle, Ja tavallaan jo hoidettiinkin komission jäsenen rohkeassa lausunnossa. Ensinnäkin, mitä komissio tekee, jotta voidaan torjua tätä huolestuttavaa kehityskulkua, joka vaikuttaa myös Euroopan unionin oikeuden ensisijaisuuteen ja arvoihimme. Toiseksi olemme kuulleet, saaneet tietää, että ryhmä puolalaisia ja kansainvälisiä tutkijoita ja ihmisoikeusjärjestöjä kirjoitti kirjeen komissiolle tällä viikolla ja haluttiin tietoja myös väliaikaisista toimista, jotta voidaan estää jatkotoimet hallituksen voimin Puolassa tuomareita kohtaan liittyen kunnioitusmenettelyihin ennen kuin saadaan lopullinen päätös tästä järjestelmästä. Me varmasti saamme komissiolta reaktiota tähän. Ja sitten lopuksi mikä on jatkotoimi mahdollisesti liittyen oikeusvaltioperiaatteen toteutumiseen Puolassa, varsinkin seitsemän artiklan yksi kohdan menettelyssä? No nyt kuullaan varjoja yksi kerrallaan ja sitten muut jäsenet, mutta pyydän, pitäkää kiinni puheajasta puolitoista minuuttia varjoille, koordinaattoreille ja korkeintaan yksi minuutti muille. Rova Metsola. Ensin te. It's easy for us because both... Meille tämä on helppoa, koska minä olen molemmissa rooleissa ja on selvää, että oikeusvaltioperiaate on taas kärsinyt, kun on uusi kurinpitojärjestely, joka taas vaikeuttaa eri valtatahojen erillään pitämistä. Meillä parlamentissa aina ajateltu, että ei pidä heikentää niitä. Instituutioiden tarkoitus on nimenomaan eh, valvoa hallitusta sen jälkeen, kun olemme vuosi sitten Puolan yhteydessä me havainneet, että Puola ei ole ollut valmis reagoimaan suosituksiin. Tässä uudistuksessa on eh, kahlittu käsiä ja ollaan käyty niitä vastaan, jotka ovat kritisoineet hallituksen vaikutusta tuomioistuimiin ja tuomareihin voi kohdistua oikeuden päätöksiin takia eh, korvita toimia. Siinäkin tapauksessa pyydetään ennakkopäätöksiä EUn tuomioistuimelta. Näin poistuvat nämä tasapainotekijät, jotka varmistaisivat sen, että menettelyä käytetään eh, oikeudenmukaisesti ilman poliittista vaikutusta. Komission sen jotenkin puheenjohtaja mainitsitte viimeisen lakiehdotuksen, joka vietiin Seimin viime viikolla. Sen tarkoitus on lisää vähentää oikeuslaitoksen perusoikeuksia tätä me voi hyväksyä. Siksi on hyvä, että sitoudutte hyvä komission jäsen tähän asian ja sen ajamiseen. Ja kuten sanoimme edessäkin istunnossa, haluatte varmistaa, että oikeusvaltioperiaatteet ja perusoikeuksia kaikille kunnioitetaan. Herra Simecha. Thank you very much, uh, Chair, and thank you. Uh... Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Kiitokset komission jäsenille näistä selvityksistä. Kyllä komissio tekin no olette oikeutetusti huolissanne viimeaikaisista kehityksistä. Tilanne pahenee päivä päivältä omasta mielestäni. Euroopan parlamentissa viime viikolla neljä tuomaria ja puolalaista syyttäjää kertoivat näitä karmaisevia esimerkkejä siitä, miten heitä ja heidän perheitään häiritään. Oikeusministerin toimista heidät vaiennetaan ja että näin voi tapahtua EUn jäsenvaltiossa. Ja sitten tämä uusi laki, johon tekin viittasitte. Käytännössä valtapuolue voi erottaa tuomarit, jos se haluaa soveltaa unionin tuomioistuimen päätöksiä. Tämä on aivan uudenlainen ulottuvuus tällaisissa rikkomuksissa. Ja niin kuin tekin, herra puheenjohtaja, kysyitte, näistä toimenpiteistä. Tämähän liittyy komission aloittamaan rikkomusmenettelyn koskien kurinpito, tuomioistuinta ja muuta. Miten tässä voitaisiin toimia, jotta tämä tilanne ei pahene entisestään? esimerkkejä ja hän on lukuisia. Kiitoksia. Ranke, one minute and a half. Rova Ranke, Portugalista minut vihreistä. Minä pyrin puhumaan lyhyesti, mutta sanon kyllä, että olisi enemmän aikaa tälle keskustelulle jossain vaiheessa. Ehkä aikanaan varkeuden toinen keskustelu komission jäsenen ja uuden puheenjohtajavaltion kanssa, että keskustella ei puoli yhdeltä toista illalla. Ehkä päivässä on enemmän jäsnä, arvostaisin kovasti sitä. Ja paljon täällä on todettu kauniisti, kuvailitte tilannetta ajatellen tuomioistulaitoksen riippumattomuutta ja jakoa ottaisin esille toisen seikan, seitsemän artiklan menettelyn soveltamisalan Puolan kohdalla. Todellakin se keskuttuu tuomioistuinlaitoksen riippumattomuuteen ja uudistukseen, mutta pitäisi mennä pidemmälle. Meillä on parlamentissa nyt päätöslausun tällä viikolla, jossa todetaan, että perusoikeustilannekin pitäisi ottaa käsittelyyn tarkemmin. Ja todennäköisesti olette kuulleet myös julkilausumista niin kutsut seksuaalivähemmistö vapaista alueista. Jotkut paikallisviranomaiset Puolassa ovat julistaneet niitä. Kaikki tämä kehityskulku antaa syytä suureen huoleen. Vähemmistöihin, varsinkin seksuaalivähemmistöön on isketty ja Euroopan unioniin, joiden pitäisi vähemmistön oikeuksia ja perusoikeuksia suojata, niin seitsemän artiklan menettelyn yhteydessä myös hoitaa. Kiitoksia kovasti. Kiitos, Rova Raintke. Ja totta kai voi rauhoittaa teidän mieliltänne. Varma on, että ei tämä ole minkään loppu liittyen jäsenvaltioiden oikeusvaltioperiaatteen osalta. Keskustelu jatkuu alkuvuodesta, nyt ollaan loppuvuodesta tänä vuonna. Iden varjo ei ole paikalla, herra B ei ole paikalla, sitten ECR-varjo Herra Brudzinski, onko hän paikalla? Hänen puolestaan, kun puhutte? Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący. Kiitos puheenjohtaja. Puheenjohtaja, hyvä komission jäsen. Me emme nyt pysty täällä kaikkea oikaisemaan, aikaa ei ole. Sanoitte, että kurin pito tahoa eivät tuomarit ole nimittäneet, vaan parlamentti, mutta ei se on tuomioistuin neuvoston nimittämään siellä on lähinnä tuomareiden jäsenenä. Kun puhutaan sitten tuomioistuimesta, niin tämä pitää tehdä selväksi. Tuomioistuin pyysi, että Puolan tuomioistuimet tarkastelivat nimitysmenettelyä 145 artiklan pohjalta yksittäiset tuomarit eivät voi kyseenalaistaa muiden tuomareiden asemaa, mitä tulee perustuslakituomioistuimeen. Ketään ei ole sieltä eh, irtisanottu joidenkin tuomareiden eh, nimityksen määräaika meni umpeen. Tämä, nämä ovat todella vakavia Eh, kannanottoja. Teidän pitää nyt lähteä liikkeelle muistakin kuin iskulauseista. Te olette kuunnelleet ainoastaan yhtä osapuolta, kun tätä keskustelua on tai käyty tai kiistelyä. Vaikuttaisi siltä, että te tiedätte enemmän Puolasta kuin kansalaisemme, mitä kansalaiset tekevät. Kansalaiset valitsivat Puolan hallituksen uudelleen myös oikeuslaitoksen uudistuksen takia. Olisi hyvä, jos voisin myöhemmin sitten koordinaattorina puhua. State the case for, for the GUE. Ernst, ehkä GUEn puolesta te, olkaa hyvä. Öm. Ähm. Paljon kiitoksia. Jos rauhallisesti katsoo tätä kokonaiskuvaa, eli mitä on tapahtunut, niin jos näin tekee, niin havaitsee, että Puolassa nämä oikeusvaltioperiaatteen vastaiset loukkaukset ovat niin vakavia, että se murentaa yhteiskunnan perustan. Ja kyllä ihmiset oikeutetusti lähtevät osoittamaan mieltään kaduille, mikä ei ole helppoa näillä, näissä olosuhteissa. Mutta vaikea puhua näistä asiasta, sillä Puola on naapurivaltio. Asun parin kilometrin päässä rajasta ja tunnen näitä oikeus, näitä aktivisteja ja paineet kasvavat päivä päivältä ja Puola antoi mahdollisuuden yhdistymisellemme. 30 vuotta tämän jälkeen tuntuu siltä, että aloitamme nollasta. Kaikki olisi resetoitu. Tästä pitää keskustella yhtä lailla kuin seitsemän artiklasta. Me puhumme sopimusrikkomuksista ja neuvosto ja komissio reagoivat oikein. Voin tukea teitä tässä suhteessa tietenkin, mutta se vaan ei riitä tukihaisten leikkaaminen, ei se auta. Jos lähdetään tarkkaan katsomaan, niin kaikkien osalta näin pitäisi tehdä. Me tarvitsemme avoita keskustelua tässä maassa näistä kysymyksistä. Se olisi tärkeää. Jos emme saa Puolassakaan tai kotimaissamme yhteyttä kansalaisiin, eli että tajuaisivat, että ei, se mitä täällä teemme ei ole mitään byrokraattista soopaa, niin tilanne ei muutu miksikään. Siksi me tarvitsemme avoimen oikeusvaltioperiaatteeseen liittyvän keskustelun tässäkin maassa. Siihen olen valmis ja tämä on mielestäni tärkeä seikka. Tuu koordinaattori haluat puhua lyhyesti pyydän. Täällä on vielä kolme muutakin jäsentä. Ja vielä yksi kohta esityslista yli ajan jo menee. Rova Zippel minuutissa, pärjättekö? Haluaisin vain korostaa sitä, mitä kollega Terry sanoi, kun hän puhui oikeusvaltioperiaatteesta. On totta, aina pitää puhua tästä kolmiosta. Oikeusvaltioperiaatteen tarkoitus on demokratian perus, perusoikeuksien suojaaminen. Kaikki nämä kuuluvat yhteen, tämä on selvää. Siksi olen todella huolestunut eh, näistä eh, sukupuolivähemmistö, ideologia vapaista alueista. Aikaisemmin oli juutalaisvapaita alueita, oli alueita, joissa vain eh, oli valkoisia ja nyt sellaisia alueita, missä ei eh, suvaita eh, sukupuolivähemmistöjä, mutta ei tämä ole mikään ideologia, tämän haluaisin sanoa, jos ihminen rakastuu naiseen tai rakastuu miehen, niin tämä vain tapahtuu ihmisille, ei tämä ole mikään ajatus. Pitäisikö minun huomenna ehkä rakastua naisen? Tämä on olisi hieno idea. Ei, ei, tämä ole mikään ideologia, vaan meidän pitäisi tällaiset puheet lopettaa. Mrs. Intveld, make it in one minute. Minuutti Rova Intveld. Kiitos puheenjohtaja. Yritän puhua kovin lyhyesti. Minä uskon, että huolimatta kaikista lausunnoista, va, mitä täällä puolen 30 nyt vastaan. Totta kai Puolan hallitus tarkoituksellisesti purkaa demokratiaa, oikeuslaitosta ja oli sitten kuka tahansa kriittinen – lopettakaa sen kieltäminen, teette sen tahallisesti. Me tarvitsemme toisenlaisen vastauksen. Toista uusi komissio tekee neljä asiaa eri tavalla. Ensinnäkin toimia nopeammin, koska aikaa kuluu ja monia muutoksia voidaan enää kumoa. Toiseksi kaksi artiklan koko soveltamisala peliin mukaan. vai niin voidaan taata, että puututaan tähän systeemisen luonteeseen kaksi artiklan loukkaamiseen ja kolmanneksi korruptio myös Aina puhutaan arvoista, oikeusvaltioperiaatteessa ties mistä, mutta nämä hallitukset vain pyrkivät peittelemään sitä, että ovat korruptunoita ytimiinsä asti ja käyttävät väärin EU-varoja ostaakseen poliittista tukea. Sen on loputtava lopuksi. Meidän ei pitäisi ulkoistaa vaikeita poliittisia päätöksiä Euroopan unionin tuomioistuimeen. Meidän täytyy nämä päätökset itse tehdä parlamentissa, komission ja sen osin se neuvosti omansa. Interpretation is coming. Ja nyt tulkkaus loppuu ja tiedätte, miten siinä menee. Sitten vain englantia. Eli Rova Strick, minuutti. Thank you. I think the, the, the... Paljon kiitoksia. Unionin tuomioistuimen päätös oli selvä, mutta valitettavasti Puolan hallituksen reaktiokin oli selvä. Tätä tuomiota ei tulla kunnioittamaan. Ja tämä mielestäni osoittaa, että meidän pitää osoittaa, että rankaisemattomuutta ei ole olemassa ja että meidän pitää välittömästi panna täytäntöön tuomioistuimen ja korkeimman oikeuden päätös, joten toivoisinkin, että komissaari Reinders vastaa kysymykseen, että aiotteko ryhtyä jonkinlaisiin, lähteä vaatimaan toimenpiteitä, jotta tämä kurinpito tuomioistuimen toiminta voidaan keskeyttää. Ja saanen muistuttaa puheenjohtajan valtiota myös kysymyksestäni koskien, että mitä mahdollisuuksia jäsenvaltioilla on viedä asioita 259 artiklan tilanteessa tuomioistuimen käsiteltäväksi. Rovisnievska, ECRstä kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, Puola on demokraattinen valtio, jossa noudatetaan oikeusvaltioperiaatetta ja toteaisin vain sen verran, että seitsemän artiklan käynnistäminen Puolaa vastaan on menettelytavan väärinkäyttöä komission jäsen, kun katsotaan tilannetta muissa jäsenvaltioissa, niin kysyisin, miksi seitsemän artikla ei ole käynnistettyä Maltaa kohtaan, jossa toimittajia murhataan, miksi seitsemän artikla ei ole käynnistetty Ranskaa kohtaan. Ranskassa myös rajoitetaan demokratisia oikeuksia osoittaa mieltään. Moni on loukkaantunut vakavastikin. Siksi me esitämmekin, että jos me nyt haluamme kurinpitoa noudattaa tuomareita kohtaan, niin sitten Ranskassa on samanlaisia lakeja, miksi ei heitä vastaan. Muut jäsenet vain minuutti ja sitten loppuu. Jokainen vain minuutti. Rova Abramovic. Minuutti eikä sen enempää. Chairman and Mr. Commissioner. Hyvä puheenjohtaja, hyvä komission jäsen. Kiitos näistä kommenteista. Kun meillä on aikaa vähän, niin jatkan puolan kielellä. Czasowe mechanizmy weryfikacji są niewystarczające. Nämä toimet ovat eivät ole tarpeeksi pitkälle meneviä. Siksi meidän pitää kysyä, ovatko kansalliset ratkaisut EUn periaatteiden mukaisia. EU-mekanismit ovat liian heikkoja, kun tarkastellaan valiuutisia, on väärää tietoa, manipulointia ja e, sosiaalista muokkaamista. Tämä kaikki on liian hidasta ja ne kaikki voidaan tulkita väärin. Siksi tarvitaan sellaisia mekanismeja, jotka olisivat samoja ja selkeitä kaikille kansalaisille, jos me muutamme menettelyjä, niin kansallisten pitää ymmärtää, mistä kyse on. Tämä pitää tulla kansalaisten ymmärtäväksi, kun tässä on niin suuria sotkuja komissiossakin ja byrokratia, niin tämä hyödyttää eh, populisteja. Minä Todellakin toivon, ettei meidän tarvitsisi keskustella Puolan tilanteesta Euroopan parlamentissa tällä tavalla, mutta tilanne pahenee pahenemistaan. Von der Leyenille osoittavasta hänen kirjasta on kerrottu, että viranomaiset ovat voimistaneet kuristusotetaan tuomareista. Ja mitä tulee tuomareiden kurinpidollisiin toimenpiteisiin, niin se on omiaan osoittamaan, että riippumattomuudesta ei ole kyse, joten toivoisin, että tämä asia otetaan aina uudestaan ja uudestaan esille, sillä nyt näyttää siltä, että rankaisemattomuus suvaitaan, mutta se ei ole mahdollista. Kempe minuutti. Kiitos. Minä tässä aprikoin. Mitä komission neuvosto aikovat tehdä, kun he huomaavat, että on olemassa tuomareita, jotka osoittavat mieltään yhdessä muiden kanssa kaduilla. Se, että oppositio ei voittanut vaaleja, niin nyt menevät sitten kaduille. Ranskan lainsäädännön 10 artiklassa kieltää tavallaan tai määrää, että tuomarit voivat osallistua mielenosoituksiin. Tuomareita estetään olemasta vihamielisen hallitusta kohtaan. Ja tuomarit eivät voi siis osallistua myöskään poliittisiin mielenosoituksiin Ranskassa. Mutta näin on nyt käymässä Puolassa. Puolassa tuomarit, jotka ovat kyseenalaistaneet presidentin päätöksiä. Chciałbym zacząć od rzeczy pryncypialnej, bo widzę, że nie... Ja yksi minuutti vielä. Rozumieją. Bez nieza... Niin, minä haluaisin lähteä liikkeelle kaikkein tärkeimmästä asiasta. Oikeuslaitoksen riippumattomuus on ennakkoehto demokratialle ja perusoikeuksille. Ehkä jotkut meistä eivät voi yhtyä näihin arvoihin, mutta kaikkien muiden pitäisi kyllä puolustaa Puolan tuomareita, joita sorretaan, joita tiedosvälineissä haukutaan. Siellä on vihamielistä kampanjointia. Kukin tuomioistuimen pyytää ennakkopäätöstä. Ehkä jotkut eivät ymmärrä, tuomioistuimen päätöstä, mutta joka tapauksessa tämä pitää panna täytäntöön. Puolan parlamentti on ehdottanut lakia, jolla estettäisiin ennakkopäätösten pyytäminen tuomareilta. He, jos he ovat eri mieltä viranomaisten kanssa, niin he eivät ehkä voi toimia tuomareina enää. Aiotteko käyttää väliaikaisia toimia? Aiotteko ryhtyä? ottaa käyttöön jotain e, suojatoimia. Tällainen mahdollisuus on olemassa. On olemassa e, menettely, joka koskee kurinpitotahoa e, tahoa tuomioistuimessa. Tuletteko Puolaan katsomaan ihan niin itse, mikä tilanne on? You had your timing. Herra Jäki, te jo puhuitte, ylititte ajankin jo. 30 sekuntia sen enempää. Sitten puhujat täällä ja sitten 30 sekuntia. Szanowni Państwo, czy wiecie, że w Polsce... Kiitoksia herra puheenjohtaja. Tiesittekö, että Puolasta löytyy 750 tuomaria, jotka on nimetty totalitaarisen hallinnon aikana? Onko se ok? Miten teitte Saksassa? Miksi poistitte kaikki tällaiset tuomarit tuomioistuimistanne? te kritisoitte näitä toimijoita, jotka ovat havainneet näitä väärin käytöksiä. Tiesittekö myöskin sen, että tuomarit ovat rekisteröineet itselleen laittomasti maaloja? Niin, herra puheenjohtaja, tiesittekö myöskin, että opposition entinen johtaja sanoi, että hän voi tehdä mitä haluaa. Onko tämä sitä puolueettomuutta, jota peräänkulutatte? No more than that. Kukin kolme minuuttia. Malta vain englanniksi. Mr. Chair, just very briefly, let me... Ihan lyhyesti vastaisin rouva Strikille liittyen kysymyksiin. Kiitos. Käsirvälsilyöstä 259 artiklan keino on yksi väline, ja jäsenvaltiot voivat tietenkin riippumattomasti siitä päättää, Puheenjohtajavaltio ei siitä päätä, vaan kukin jäsenvaltio. Rouva Sipelin kanssa olen aivan samaa mieltä, kun hän totesi, että tämä on kolmikanta. Perusoikeudet, demokratia ja ihmisoikeudet kuuluvat yhteen. Siitä on pidettävä kiinni. Ja lopuksi toivottaisin kestävyyttä ja onnea komission sen Reintilsille, koska tätä työtä jatkettava. Kiitos sitoumuksesta. Debate. Thank ministeri Tuppurainen. Kiitos, ministeri Tuppurainen. Kiitos. Komission Reinders uudellaan lyhyesti puheenjohtaja. Muistuttaisin ensinnäkin väliaikaisista toimista rikkomusmenettelyssä komissio pyytää nopeutettua menettelyä. sitä ei saatu, mutta miksei voidaan uudestaankin pyytää väliaikaista tointa, varsinkin jos tilanne heikkenee. Eli nyt jos tilanne tulee sellaiseksi vastaan, niin palataan siihen. Me olemme avoimin mielin, jos sitä tarvitaan. Toistaisin vain, täällä kysytti seitsemän artiklan alasta, jos ajatellaan, niin me olemme seitsemän eri tointa käynnistäneet tuomelaitoksen kohdalla – miksi ei voida keskustella kaikista asioista myös soveltamisalan osalta. Ja totta kai me olemme ottaneet rikkomusmenettelyn käyttöön. Toistan sen ja jatkassakin käymme läpi tilannetta, jos tarvitaan muita menettelyitä. Totta kai, kuten täällä todettiin ennenkin, keskustelut aloitettiin komissiossa myös uudesta syklistä, mekanismista, vuotuisesta kertomuksesta, mutta miksei sitten ei tarvitse muita menettelyjä lopettaa. Totta kai seitsemän artiklaa kyllä käytetään. Ja varmasti tulee myös mekanismi, joka liittyy syrjintätapauksiin. Kiitos komission Reinde siitä, että puhutte lyhyesti ja nyt, nyt varmaan voin toivottaa teille onnea menestystä ja hyvää joulua ennen tämän päätöstä. Mutta pitkä matka vielä on